Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Hyvät äh, naiset ja herrat, äh, hyvät äh, jäsenet, toivotan teidät tänne tänä iltapäivänä tervetulleeksi. Ja mikäli teillä ei ole mitään vastalauseita, niin esityslista hyväksytään tällaisenaan ja kiinnittäisin huomiota myös siihen, että tulkkauskielet on mainittu tässä meidän asiakirjassamme ja että tämä kokous on avoin ja julkinen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä kokous menee nettiin suoraan. Ja nyt siirryn suoraan sitten kohtaan kolme esityslistassa, esityslistassa eli pöytäkirjojen hyväksyminen 18.–19. helmikuuta sekä 21. helmikuuta. Onko teillä huomautettavaa, muutettavaa? Näin ei näytä olevan, joten täten pöytäkirjat on hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme kohtaan neljä. Meillä on yhteinen kokous kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Aihe on hyvin tärkeä, nimittäin tässä esitellään tutkimus nimeltään Talousarviotuki, ehdolliset tulokset, välineen tarkastelu. Eli tässä on kysymys siitä, miten me arvioimme tämän välineen. Olen iloinen siitä, että Eva Jolie, joka on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja, on täällä kanssani. Ja tämä oli meille erittäin tärkeä aihe talousarvion valvontavaliokuntana. Eli kun on tiettyjä välineitä, niin miten tämä väline toimii käytännössä, miten se arvioidaan, koska me tiedämme, että tätä välinettä pidetään jossain määrin myös hieman ristiriitaisena. Oli ihan hyvä, että otettiin käyttöön tällainen budjettituki. Tällä haluttiin vahvistaa hallinnointia ja haluttiin varmistaa myös äh, kehitysmaissa valittujen äh, elinten äh, riippumattomuus ja no, nämä olivat sellaisia aiheita, jotka ovat meitä kiinnostaneita, joita olemme täällä käsitelleet. Ja joissain maissa tiettyjen tarkastusten jälkeen on tutkittu myös, mitä vaikutuksia tällä on. Eli tässäpä nyt ihan tarpeeksi alustusta minun puoleltani. Annan suoraan puheenvuoron Eva Scholille, jota hän voi esittää omat alustavat näkemyksensä. Tervetuloa. Olen iloinen sitä, että meillä on tämä yhteinen kokous ja toivon mukaan tämä ei ole viimeinen.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 à notre rapporteur, M. Antoine de Kemp. Donc, Monsieur de Kemp, vous avez la parole. Thank you very much, uh, Chair. Uh, my name is indeed... Kiitoksia oikein paljon. Nimeni todellakin on Antoni de Kemp ja työskentelen Alankomaiden ulkoministeriössä ja viime vuonna me äh, tarkastelimme budjettitukea. Tämä Tässä analysoidaan budjettitukea, enkä nyt aio mennä tuon tutkimuksen osan yksityiskohtia ja kyllästyttää teitä sillä, mutta halusimme ottaa mukaan myös tietää, mitä me todella tiedämme budjettituesta, kuinka hyvin tiedämme, kuinka tehokasta se on ja miten se toimii. Ja Kuten jo on sanottu, siitä on tullut hyvin kiistanalainen väline, ehkä erityisesti Alankomaissa, ja tänä iltapäivänä yritän myös keskustella teidän kanssanne siitä, miksi näin on. Jos haluamme ymmärtää, kuinka budjettituki voi toimia tai voisi toimia, on tärkeää katsoa sen taustaa jos katsotte edellisiä vuosikymmeniä, niin suurin osa alhaisen tulotason maista, eh, niissä tulotaso ei ole paljonkaan kohonnut, kuten näette tuosta sinisestä käyrästä tämän kaavion alaosassa. Ja aluksi Afrikassa meni vähän paremmin, mutta sitten 70-luvulta eteenpäin, kun meillä oli eh, edellinen maailman talouskriisi itse asiassa tulotaso suurimmassa osassa Afrikan maita laski. Jos katsot tuota vihreää ää, käyrää, se on Sambia. Sambia on ääriesimerkki huonon talouspolitiikan, hu- huonon ö, kansallisten kuparikaivosten hallinnoinnin takia ja myöskin alhaisten kuparin hintojen takia Sambialla ei mennyt kovinkaan hyvin. Tulotaso laski, Sambialle oli kerääntynyt valtaisa velka ja nämä alhaiset ö, tulotasot yhdistettynä korkeaan velkaan pakottivat hallituksen leikkaamaan eh, julkisten palveluiden menoja. Kuten näette tästä seuraavasta kalvosta, tässä on pieni eh, kyläkoulu Pohjois-Sambiassa. Itse asiassa halusin puhua teille tänä iltapäivänä tästä tytöstä, jonka tapasin. Hän on vapaaehtoinen tuossa koulussa. Hän oli opettaja, hän eh, opetti kahdessa luokassa 169 oppilasta. Itse asiassa hän ei edes ollut opettaja koulutukseltaan, joten periaatteessa ajatus on se, että miten voimme auttaa tätä tyttöä. Voimme tehdä niin hankkeilla, hyvillä hankkeilla voimme sitten rahoittaa parantaa tätä koulua. Mitä sitten naapurikoulun tilanne oli? No naapurikoululla oli sama ongelma, joten lahjoittajina voimme tietenkin aloittaa monta erillistä hanketta, mutta kysymys kuuluu, onko tämä tehokasta? No tässä kohtaa sitten voidaan hyödyntää budjettitukea. Joten tänä iltapäivänä aion keskustella kanssanne budjettituen toimintateoriaa, meidän metodologiamme, ja siitä puhun aivan lyhyesti, älkää huoliko. Ja sitten äh, budjettituen suoret seuraukset ja erityisesti äh, seuraukset liittyen hallintoon ja sitten kehitys, vaikutukset kehitykseen ja sitten johtopäätökset. No mitä budjettituki sitten on? Se on itse asiassa suora määrärahavirta äh, vastaanottavan maan hallitukselle. Yleensä siihen liittyy aktiivinen vuoropuhelu näiden lahjoittajien ja vastaanottajan välillä. Yleensä mukana on useampia lahjoittajia. No, Osampikissa meillä on 19 lahjoittajavaltioita ja nyt Alankomaat luopui tästä ja nyt on 18 lahjoittajavaltiota ja Tansaniassa on esimerkiksi ollut 14 lahjoittajavaltiota, joten monet ovat mukana tässä budjettituessa. Miksi me olemme tämän välineen sitten luoneet? No ensinnäkin oli sellainen vaikutelma, että hankkeet eivät ole kovin tehokkaita ja kestäviä. Lisäksi e, vanhat 80-luvun ja 90-luvun rakenteellisten sopeutumisohjelmien ehdot eivät toimineet. Ja vastaanottavat maat saivat rahaa sillä ehdolla, että ne parantaisivat toimintaansa, erityisesti talouspolitiikkaansa. Ja arviointi osoitti, että nämä, tämä ehdonlistaminen ei toiminut. Sen sijaan että annettaisiin rahaa lupausten pohjalta, niin käänsimme tämän ympäri ja hallitukset saivat määrärahoja, jos niillä oli jo hyvää sosiaali- taloudellista, sosiotaloudellista politiikkaa, jos niillä oli hyviä köyhyyden kitkemisstrategioita. Ja 90-luvun lopussa Maailmanpankin raportteja oli myös, kuten varmaan tiedätte, jotka osoittivat, että valtiot, joissa oli hyviä makrotaloudellisia hyvää makrotaloudellista politiikkaa, niin siellä talouskasvu edistyi paljon paremmin kuin sellaisissa valtioissa, joissa politiikka oli surkea. Ja meidän täytyy hyväksyä, että jos haluamme toteuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet, on välttämätöntä tehdä läheistä yhteistyötä hallituksen kanssa ja toimia tällaisten hallitusrakenteiden kautta, jos ajatellaan esimerkiksi koulutusta, ja terveysindikaattoreita. Ajateltiin siis, että budjettituki antaisi harmonisoidumpaa äh, apua, äh, se vähentäisi transaktiokustannuksia äh, ja lisäisi tehokkuutta ja avun perille pääsyä ja tuloksetkin olisivat kestävämpiä. Näin ajateltiin 90-luvun lopussa vuosituhannen vaihteessa. Ja budjettituki nousi 1,9 miljardista vuonna 2002 5,3 miljardiin vuonna 2009. Jos katsotte Alankomaiden tilastotietoja, niin me noin 12 vuoden ajan annoimme 1,75 miljardia budjettitukoa, ainoastaan yleistä budjettitukea joka on vain 3,4 eh, prosenttia meidän kehitysyhteistyöbudjetistamme, joten se ei ollut kovinkaan paljon. Ja eh, tämä vaikka Alankomaat oli yksi eh, budjetituen pääantajista yhdessä yhdistyneen kuningaskunnan Ruotsin, Norjan ja tietenkin Euroopan unionin kanssa. Vastaanot tuottaville maille. Suurimmassa osassa maita tämä ei myöskään ollut kovinkaan paljon. Se kattoi alle 3 prosenttia niiden BKTstä ja monissa valtioissa tämä tuki oli alle 6 euroa per asukas per vuosi. Jos haluatte katsoa budjettituen tuloksia tai millaisia tuloksia sillä on saavutettu, niin teitä ottaa tämä huomioon. Jos katsotte tätä alkuperäistä teoriaa tässä taustalla, toiminta-ajatusta, niin pääajatus oli se, että hallituksella täytyisi olla hyvää yhteiskunnallista taloudellista politiikkaa, ja silloin ne voisivat saada budjettitukea. Ja sitten ajateltiin, että budjettituki lisäisi omistajuutta ja tällä tavoin vähentäisi köyhyyttä ja saisi aikaan kestävämpiä tuloksia. Tämä oli tuo alkuperäinen teoria. Mutta sitten hyvin pian ää, rajoittajat muuttivat tätä teoriaansa. Ensinnäkin monissa valtioissa ei ollut tätä hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista politiikkaa käytössä, joten ajatusta muutettiin niin, että budjettitukea voitaisiin käyttää kannustimena mm, mm, näiden poliitikkojen parantamiseksi. Ja tässä tavallaan syntyy uudelleen tällainen ehdollisuus. Budjettituki sen sijaan, että se olisi tällainen päärahoitusmekanismi, olikin kannustin tehdä parannuksia makrotalouspolitiikkaan. Eikä tässä kaikki. Toiseksi alkuperäinen ajatushan oli se, että hallituksella pitäisi olla hyvää talouspolitiikkaa jo, niin lisäksi lahjoittajat ryhtyivät odottamaan myös hyvää hallintotapaa ikään kuin ennakkoehtona budjettituelle. Syy sille, miksi tätä hyvää hallintotapaa edellytettiin, oli se, että ajateltiin, että tämä on ennakkoehto sille, että saataisiin aikaan tehokasta talouskasvua ja köyhyyttä saataisiin kitkettyä. Mutta kuten tiedätte, monissa kehitysmaissa monet hallitukset eivät olleet hyviä hallintoja meidän standardien mukaisesti. Joten tässä tuli uusi tällainen kannustin mukaan. Budjettitukea annettiin kannustimena hyvän hallintotavan kehittämiseksi valtioissa. Ja politiikka asiakkaan vuoropuhelun tulisi kulkea tässä rinnalla. Eli sen sijaan, että hyvä hallintotapa pidettiin tällaisena ennakkoehtona, niin budjettituesta tulikin kannustin hallintotavan parantamiseksi ilman, että otettiin huomioon oppeja menneisyydestä, joten nyt vaan hiukan meidän metodologiasta me olemme tarkastelleet Eh, aikaisempia arviointeja, osat niistä tulevat komissiolta, tärkeitä arviointeja, esimerkiksi Malin eh, ja Tunisian eh, arvioita. Sitten olemme katsoneet akateemista kirjallisuutta, ja yleensä tällaisia maanvertailuja. Olemme myöskin analysoineet Alankomaiden politiikkaa, olemme tehneet muutamia ekonometrisiä analyysejä budjetituen vaikutuksesta vertaamalla myöskin maita. Ja lisäksi meillä on kuusi tapaustutkimusta Ghana, Mali, Tansania, Vietnam ja Sambia. Tämä on se tapa, millä me olemme valinneet nämä kuusi valtiota. tässä vaakasuoralla näette budjetituen prosenttiosuutena hallituksen menoista ja sitten Tuolla oikealla puolella näette Tansanian, Mosambikin ja Ruondan kaltaisia maita, jotka saavat hyvin paljon budjettitukea. Ja sitten toisella puolella kaaviota näkyy sellaisia maita kuten Bolivia, Nicaragua, Vietnam ja Senegal, jotka eivät saaneet niin paljon budjettitukea. Sitten pystysuoralla näette Kaufmanin Maailmanpankin hyvän hallinto asteikon näette, että Gaanalla menee paljon paremmin tässä esimerkiksi kuin Bolivialla ja Nicaragualla. Nämä ovat kuitenkin niitä valtioita, jotka pääasiassa saivat budjettitukea Alankomailta ja me valitsimme näistä valtioista kuusi. Jos nyt sitten katsomme suoria seurauksia ja vaikutuksia hyvään hallintotapaan, niin Budjettuki toi mukanaan jonkin verran harmonisaatiota, mutta toisaalta mm, lahjoittajavaltiot jatkoivat eh, myös omia eh, toimintalinjojaan. Mm, on myös sellaisia sektoreita, jotka ovat ylikuormittuneita ja sinne on monien lahjoittajien edut ovat keskittyneet sinne. Lisäksi avun ennakoitavuus on parantunut, mutta suurin osa lahjoittajista vieläkin maksaa määrärahat vuoden lopussa ja tämä on ongelma vastaanottajamaista. Se on myöskin vahvistanut alueellisia järjestelmiä erityisesti parantamalla äh, erityisesti sitä kautta, että on käytetty hallitu, äh, hallituksen budjettia. Lisäksi äh, on vahvistettu määrärahoja yhteiskunnallisille sektoreille. Kuitenkin hyvin vähän vaikutusta tällä on ollut hallintoon, avoimuuteen, valvontaviranomaisiin esimerkiksi ähm, tarkastajan rooliin ja niin poispäin. Tässä vaikutus on ollut hyvin vähäistä. No, minä olen nyt puhunut hyvästä hallintotavasta, ähm, tällaisena ennakkoehtona ja Alankomaiden kaltaiset valtiot toimi, niillä se toimii niin, että me annoimme ainoastaan budjettitukea, jos valtiolla oli jo hyvää toimintatavat käytössä. Vasemmalla näette maat, jotka eivät saaneet paljon budjettitukea ja siis nämä punaiset maat, jotka saivat paljon tukea, niin tässä ei ole suurta eroa. Itse asiassa emme voi sanoa, että tässä olisi käytetty hyvää hallintoa ehtona näin antajien puolelta. He ovat käyttäneet budjettitukea kannustimena, jotta parannettaisiin hallintoa äh, vuoropuhelun kautta. No mikä sitten oli näiden politiikan alojen vaikutus? Tässä te näette äh, BKT-prosentin äh, ja tuossa vasemmalla sitten taas äh, hyvän hallinnan muutos. Ei tämä osoita sitä, että maat, jotka ovat saaneet paljon budjettitukoa, olisivat toimineet huomattavasti paremmin mitä tulee siihen, kuinka hallinnoidaan ja muutetaan tätä hallintoa. Nämä maat eivät parantaneet hallintoaan yhtään sen enempää kuin muut maat. Tässä on kolme, jotka on erillään, Sierra Leone, Ruanda ja Burundi, jotka aloittivat hyvin matalilta hallinnon tasolta tämän vuosituhannen alussa. Yksi niistä syistä, miksi eh, budjettitukea pidetään kiistanalaisena välineenä, on korruptio. Jotkut ihmiset sanovat, että budjettituki johtaa ainoastaan korruption lisääntymiseen. Meidän täytyy sanoa, että tästäkään ei ole mitään todisteita. Itse asiassa, jos katsotaan kehityskulkuja niiden maiden kesken, jotka saavat budjettitukea, tämä punainen, ja sitten maat, jotka eivät ole saaneet budjettitukea, niin te näette, tässä on kysymys korruption, korruptiosta, joka on sekä Maailmanpankin mittaamaa, niin te näette, että ne maat, jotka saivat budjettitukea, valvoivat korruptiota huomattavasti paremmin kuin ne maat, jotka eivät saaneet budjettitukea. Toki paljon on korruptiota, mutta monet arvioijat ovat sitä mieltä, että tämä johtuu nyt siitä, että hallintojärjestelmä on parempi ja avoimuus on parantunut sekä yleisten olosuhteiden parantumisia, mutta on myös hallintoja, jotka tuovat enemmän asioita tuomioistuimeen, syytetään paljon enemmän, tulee paljon enemmän petos- ja korruptiosyytöksiä. Jos me katselemme, miten tämä sitten hallinto vaikuttaa taloudelliseen kasvuun, me yleensä sanomme, että maat, jossa on samankaltaista hallintoa kuin meidän maissamme, että siellä olisi korkeampi taloudellinen kasvi kuin, kasvu kuin ei. No, jälleen kerran joudutaan sanomaan, että tässä ei ole mitään suoraa yhteyttä taloudellisen kasvun ja hallinnollisen eh, budjettituen välillä. Oi, minulla on vain kolme minuuttia jäljellä. Herra, estä sentään. Nyt minun täytyy olla todella lyhykäinen. Ei ole myöskään mitään vaikutusta äh, tähän äh, kehitysindeksiin. Tässä on selkeä läheinen yhteys budjettituen ja sosiaalisektorin resurssien parantumiseen. Mitä tulee vaikutuksiin, on tiettyjä todisteita siitä, että maat, jotka ovat saaneet budjettitukea, että niillä oli korkeammat taloudelliset, äh, taloudellinen kasvu kuin niillä mailla, jotka eivät saaneet tätä tukea. Maat, jotka saivat budjettitukea, niillä oli korkeampi yhteys taloudellisen kasvun ja köyhyyden vähentymisen välillä kuin niissä maissa, joissa ei annettu tukea. Eli tämä oli positiivista. Maat, jotka saivat budjettitukea, niissä myös köyhyyden vähentyminen oli suurempaa. Maat, jotka saivat budjettitukea, selviytyivät paljon paremmin MDGn alalla. Tämä äh, näkyy äh, Jonathan Bidenin ja komission parin muun tutkijan tuloksista. Kaikkein köyhimmät ryhmät äh, hyötyivät eniten tästä sosiaalisektorin parantamisesta. Kaikkein köyhimmät ryhmät hyötyivät eniten tästä, että panostettiin enemmän sosiaaliseen sektoriin. Ja sitten minun täytyy tässä nyt hypätä hieman yli. Sitten mitä tulee tähän äh, kehitysindeksin parantumiseen, äh, ne maat, jotka saivat budjettitukea, niillä tämä kehitysindeksi kasvoi enemmän kuin maissa, joissa sitä ei annettu. Tässä te näette jos te katsotte tätä tumman punaista osaa, tumma osa liittyy budjettitukeen tarkoittaen sitä, että kasvun ero näiden maiden välillä, jotka saivat paljon tukea ja eivät saaneet tukea, niin näkee, että se ero liittyy oikeastaan suoraan tähän budjettitukeen näiden maiden välillä. Eli siis budjettituki oli tehokasta. Johtopäätöksenä. Ensinnäkin budjettituki oli keino, jolla vähennettiin köyhyyttä, ja tämä vaati myös tiettyjä omistajuutta ja vastaanottavilta mailta. Mutta rahan lahjoittajat eh, lähtivät hieman eri teille tästä teoriasta ja ryhtyivät käyttämään budjettitukea välineenä, jolla parannettiin hallintoa ja ryhdyttiin käymään tällaista poliittista vuoropuhelua ja sen, sen sijaan, että tämä on tällainen rahoitusmekanismi, niin budjettituesta tuli kannustin eh, hallinnon parantamiselle. Jos katsotaan tuloksia, budjettituki ei ole kovin tehokasta, kun pyritään uudistuksiin. Budjettituki ei voi pakottaa esiin uudistuksia, mikäli tätä uudistusta ei tueta vastaanottavan maan hallinnon taholta. Siitä huolimatta budjettituki on tehokasta, kun sitä käytettiin rahoitusvälineenä köyhyyden vähentämiseen. Joten oikeastaan me olemme katsoneet väärään suuntaan, kun on tarkasteltu näitä tuloksia, ja sen vuoksi tämä on ollut niin kiistanalainen väline. Kiitos. Merci beaucoup. La parole est maintenant aux membres pour euh, approfondir euh, cet exposé. Donc, Monsieur Berman, vous avez la parole.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 Jos nyt ymmärsin aivan oikein, valitettavasti en ehtinyt tätä tutkimusta ihan tarkkaan vielä katsoa, mutta mitään selkeää yhteyttä ei siis teidän mielestänne ole budjettituen ja hallintotavan parantamisen välillä, varainhoidon parantamisen välillä vastaanottavissa maissa, jos niiden hallitukset eivät sitä tue. No selvää. Se on ihan ymmärrettävää ja ihan loogista. Jos me nyt sitten budjetituelle asetamme ehtoja, sanomme esimerkiksi, että vaadimme, että on riippumattomia tilintarkastajia, jotka raportoivat parlamentille, ministeriöissä vastaanottavissa maissa pitäisi olla sääntöjä siitä, miten varainhoito otetaan käyttöön ja ehkä kolmansien osapuolten pitäisi sitä valvoa. Oliko tällä merkitystä tutkimuksessanne vai ovatko nämä juuri niitä vaatimuksia, joita te tukisitte? Kiitoksia. Ja der nächste auf der Liste ist der Kollege Sitten seuraava on kollega Noise. Kiitos. En nyt oikein tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä koko tällä tutkimuksella. On esitetty kritiikkiä varsinkin niiden ihmisten taholta, jotka sanovat, että verot menevät valvomattomana kehitysmaihin, jossa ei ole kunnollisia hallituksia, jossa tapahtuu paljon ihmisoikeusrikkomuksia ja että tuosta noin vain annetaan helposti meidän verorahojamme näille hallituksille. No, te esitte ajattelitte, että tämä budjettituki on jossain määrin tehokasta, mutta me tarvitsemme paremmia välineitä, joilla me kykenemme mittaamaan, kuinka tehokkaasti budjettitukea käytetään. Köyhyyden vähentämisessä on ehkäpä sitten saavutettu nämä vuosituhannen tavoitteet ja kaikkein köyhimmät ovat hyötyneet tästä budjettituesta. Eli se kaikkein tärkein on tämä valvontamekanismi. Ja onko, ja tämä kontrollivaikutus on näillä EUn äh, delegaatioilla näissä maissa, koska niiden täytyy valvoa paikan päällä, ovatko ne edellytykset, joita me rahan antajina olemme asettaneet, täyttyneet vai ei. Ja tässä välineet ovat hyvin äh, erilaiset, ja EU-delegaatio itse oikeastaan voi päättää, miten pitkälti äh, budjettituki on menestyksekästä tai vähemmän menestyksekästä. Kiitokset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 La parole est à Madame Sargentini. Yes, uh, two questions. Niin, kaksi kysymystä. Yksi liittyy teidän johtopäätelmiinne. Ymmärränkö oikein, että todellakin sanotte, että kun lahjoittajamaat ryhtyvät käyttämään budjettitukea ei välineenä köyhyyden kitkemiseen, vaan kannustimena hyvään hallintotapaan budjettituki ikään kuin lahjana hallitukselle, niin siinä vaiheessa tuo tehokkuus katosi. Liian paljon tavoitteita ja tehokkuus hävisi. Ja toinen kysymys on se, että kun puhumme budjettituesta Alankomaiden näkökulmasta tai Euroopan komission näkökulmasta, ero on ovat rajoitukset budjettituki ei enää ole sellaista tukea, että olkaa hyvä vain käyttäkää miten haluatte, vaan ehtoja on jo asetettu sekä Alankomaissa että komissio on asettanut ehtoja. Minulle kerran sanottiin, että ehdot ovat erilaisia, mutta kuinka paljon budjettitukea on edes vielä budjettitukea vai puhummeko oikeastaan tämmöistä hanketuesta, kuten edustaja Mulder sanoi? Dann habe ich auf der Liste die Kollegin Inge sitten vielä Inga Gressle. Also, wenn wir... Kiitos. Kun me puhumme budjettituesta, niin silloin meidän täytyy myös muistaa vaihtoehdot, eli projektivarat. Ja minä olen tässä nyt hieman äh, epäröin, kumpi on parempaa, jos tässä nyt täytyy äh, valita äh, ruton ja koleran väliltä, niin ehkä minä sen budjettituen kuitenkin valitsisin. Mutta sitten edellytykset, jos ne on muotoiltu tarpeeksi selkeästi, niin ne ovat vähintään yhtä hyvät sitten kuin näille projekteille. Eli se, mitä meillä on projekteissa, niin äh, niihin liittyy hyvin paljon kysymyksiä. Äh, niillähän rahoitetaan tällaisia neuvonantajia, jotka paikallisesti sitten äh, tukevat ihmisiä. Eli mikä on sitten paras tie? Minusta tämä koko juttu on tavallaan jäänyt hieman keskeneräiseksi. Now I think we can get an Nyt, no. Statements, uh... no ehkäpä me voimme nyt saada teiltä vastauksen kaikkiin näihin kysymyksiin. Much, I think these are very... Kiitoksia. Erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä. Ensin tietysti erittäin vaikea kohta ihmisoikeuksista. Jos tarkastellaan viimeaikaisia arviointeja, verrataan maita, jotka ovat saaneet talousarviotukea ja niitä, jotka eivät tätä tukea ole saaneet. En usko, että meidän pitäisi odottaa liikaa siltä, että pyrimme vaikuttamaan hallitusten politiikkoihin, jos nämä hallitukset eivät ole kiinnostuneita harjoittamaan tällaista politiikkaa. Meidän johtopäätöksemme on, että talousarviotuki voi olla tehokasta vain, jos vast- saajamaat ja avunantajat sopivat prioriteeteista ja siitä, mitä pitäisi täällä tehdä. Tietysti on eri kysymys täysin on, jos annetaan talousarviotukea vain maille, jotka noudattavat minimi-ihmisoikeuksia, mutta tämä on poliittinen kysymys, enkä usko, että se juurikaan liittyy purtituen tehokkuuteen. Sitten toinen kysymys. Yhteys talousarviotuen ja hallinnoinnin välillä. Myönteinen korrelaatio on aika piensellä, mutta positiivista kuitenkin. Ja suurimmassa osassa arviointeja olemme voineet nähdä, että rahoittajat yleensä pettyvät, mitä tulee tuloksiin, miten on pystytty parantamaan hallintoa vastaanottajamaissa. Kuitenkin selkeästi myönteisiä vaikutuksia on, kun tarkastelee varainhoitoa, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, tilivelvollisuutta ja näissä rahoittajilla on varsin hyvät perustelut käsissään, kun he voivat vaatia parannuksia, koska kyseessä on heidän rahansa, jota he ovat antaneet maiden talousarvioihin. He voivat siis pitää kiinni parannuksista, mutta samanaikaisesti vastaanottajan maillakin on oma intressinsä näissä kysymyksissä ja niiden hyväksynnässä, joten ne eivät ole ristiriidassa. Sitten tämä vaikuttaisi hallinnon parantumiseen, mutta myös avoimuuteen, tilivelvollisuuteen, vastuuvelvollisuuteen, mutta suurempiin, laajempiin uudistuksiin tämä ei paljon vaikuttanut. Sitten kolmas kysymys. Mitä me voimme tehdä tämän raportin kanssa, kun esimerkiksi mitataan köyhyyden vähentymistä ja vähentämistä. Ensinnäkin on tärkeää, että yritämme mitata sitä, miten köyhyyden vähennystoimet ovat vaikuttaneet eri tavoilla, pitää mitata. Me tarkastelimme jälkikäteisissä arvioinnissa tilanneessa, pohdimme, miten oli onnistuttu vähentämään köyhyyttä budjettituen avulla, mutta olemme tarkastelleet myös taloustieteellistä kirjallisuutta, jossa käsitellään talousarviotukea ja köyhyyden vähentämistä, ja voidaankin nähdä, että pieni myönteinen vaikutus on, se ei ole kovinkaan voimakas vaikutus, mutta pieni ja myönteinen sellainen kuitenkin on syitä sille, miksi talousarviotuki ei ollut tehokkaampaa köyhyyden poistamisessa, mutta silloin me poistamme, puhumme tulo tuloihin liittyvästä köyhyydestä. Kumppanimaat ovat käyttäneet talousarviotukea pääasiassa lisätäkseen menoja sosiaalisektorilla. Kun tarkastellaan talousta kasvua monissa Afrikan maissa, eh, niin kun, kun ajatellaan köyhiä maaseudulla, heihin tämä ei vaikuta, koska hallitukset eivät kiinnittäneet huomiota maatalouteen. Tämä on nyt kyllä muuttumassa. Anteeksi, minulla on vain minuutti aikaa. Tai vielä minuutti. Sitten vielä lopuksi miten tämä vaikuttaa köyhyyden vähentymiseen, niin tämä pikemminkin näkyy siitä, että on parannettu palveluita myös köyhillä ja tässä tämä apu oli tehokkaampaa. Tarkastelimmeko sitten sotilaspuolta, josta analysoi suhdetta talousarviotuen ja menojen välillä eri sektoreilla niin voidaan todeta, että enimmäkseen varoja käytetään koulutukseen, terveyshuoltoon ja muihin sosiaalisiin sektoreihin. Ja tässä löytyy tämä vipuvaikutus. Ja kun tarkastellaan varoja, joista ei ole, joista ei näy mitään suhdetta, että tämän tuen avulla olisi siinä voi lisätä sotilasmenot, Tietysti poikkeuksia voi olla, kuten esimerkiksi Ugandan kaltaisessa maassa, mutta kaiken kaikkiaan emme todenneet tällaista suoraa yhteyttä sotilaallisen, sotilaisten menojen ja budjettiavun välillä. Niin täytyy lopettaa tähän kohtaan. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Uh, SWF... Kiitos. Meillä on nyt tulossa julkinen kuuleminen tämän jälkeen, niin uh, ehkä komissio haluaa vielä ihan lyhykäisesti puheenvuoron. Olkaa hyvä. The floor is yours. Yes. Thank you very much for uh, giving us... Kiitoksia oikein paljon siitä, että äh, saimme puheenvuoron. Olen Susan Ville Defkosta. Ähm, ja olen makrotaloudellisen analyysyyden äh, varayksikön johtaja. Kiitoksia oikein paljon tästä äh, mielenkiintoisesta esityksestä. Olemme samaa mieltä siitä, että budjettituki on yhä tärkeämpää ollut viime vuosina. Ja ymmärrämme hyvin, että kun siitä on tullut julkisuudessa näkyvämpää, niin sitä myös valvotaan tarkemmin. Ja olemme erittäin iloisia, että nämä kolme budjettitukiarviota, jotka tehtiin vuonna 2003, niin niissä on hyvin samantyyppinen tulos. Ne ovat hyvä lisä tähän keskusteluumme. Ne osoittavat, että budjettituki tuki voi auttaa siinä, että saadaan parempia tuloksia tietyillä sektoreilla. Se lisää julkisen varainhoidon hallintaa ja uudistuksia. Kaksi asiaa, joista me olemme huolestuneita. maisen tulon lähtö tai korruption lisääntyminen, niin yksikään arvioista ei ole osoittanut tätä. Mutta sitten meillä on tietenkin myös haasteita perusteltua kritiikkiä ja siksi komissio on 2011 ehdottanut uutta politiikkaa, joka jäsenvaltiot ovat sen jälkeen hyväksyneet. Me olemme samaa mieltä siitä, että me emme saa unohtaa päätavoitetta eli köyhyyden vähentämistä, mutta päinvastoin emme ole sitä mieltä, että hyvä hallintotapa ja köyhyyden poistaminen ovat ristiriidassa keskenään. Ne vahvistavat toisiaan päinvastoin ainakin pitkällä aikavälillä. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että hyvä hallintotapa on asia, joka voidaan saavuttaa vain pitkällä aikavälillä ja siksipä vaikkakin äh, budjettituki on arvioitu esimerkiksi kymmenen vuoden ajan jaksolla, niin se ehkä näkyy siinä huonosti, koska yksi tulos näkyy kaikesta näistä neljästä arviosta, nimittäin se, että me emme voi ostaa uudistuksia. Me voimme vastaan tukea uudistuksia ja politiikkaa, jos niillä on todellista omistajuutta. Silloin me olemme osa tekijä menestyksessä. Meidän täytyy hyväksyä tämä ja meidän täytyy valita hyvin ne uudistukset, joita tuemme. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, is there... Kiitos. Onko täällä tilintarkastustuomioistuimesta paikalla joku, joka haluaa lyhykäisen uh, huomion tehdä tähän? Yes, thank you, uh, Mr. Kiitos uh, puheenjohtaja. Haluaisin vain muistuttaa kahden valiokunnan jäseniä siitä, mitä sanoin, kun esittelin luvun seitsemän vai kahdeksan liittyen ulko, ulkoisiin toimiin edellisessä mietinnössä. Ja tässä on kaksi kohtaa, jotka koskevat budjettitukea. Ja kuten te muistatte, niin nämä ovat hyvin kriittisiä kohtia. Ensimmäinen syy on se, että meille tilintarkastustuomioistuimena on mahdotonta seurata näiden rahojen käyttöä budjettituen kautta. Ja henkilökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että tämä on todella suuri huolenaihe. Eli tätä tarkastusjanaa ei voida seurata. Toinen ongelma, kun te puhutte budjettituesta, yritän nyt äh, muotoilla tämän varovaisesti. Te puhutte koko joukosta maita, joissa budjettitukea siirretään näiden maiden äh, kassaan maita, joissa on erittäin paljon korruptiota ja petoksia. Voitte verrata Transparency Internationaliin tai tietoihin, mitä Maailmanpankki on antanut. Joten mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia ja tämä tulee olla hyvin tärkeä huolenaihe, kun tässä nyt kuitenkin käytetään veronmaksajien rahoja aika lokoisalla tavalla. Kolmas asia, jos yhdistää budjettituen ihmisoikeusehtoihin, niin johtopäätös mielestäni on, että tulevaisuudessa ei voida antaa kummoisempaa budjettitukea Eli tässä nyt minun huomioni, jotka minun on todellakin ihan pakko tehdä, herra puheenjohtaja. Olen todella iloinen, että annoitte minulle ja tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuuden tuoda esiin nämä kolme asiaa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Minun näkökulmastani tämä on jatkokeskusteluille alku. Meillä on nyt tämä tutkimus ja tulemme arvioimaan sitä ja osallistuvan talousarvion valvontavaliokuntana osaltamme. Sitten pitää vielä kiittää herra Antoine Kempi erittäin hyvin dokumentoidusta alustuksesta. Siinä juuri vastattiin erilaisiin kysymyksiin ja ongelmiin, joita tintakustuomioistuimella oli. Ei pidä unohtaa sitä, että olemme harjoittaneet 50 vuotta kehitysyhteistyöapua ilman, että köyhyyden taso juurikaan liikkuu, joten meidän kehitysyhteistyöapumme on ollut tehotonta ja kun etsitään sitten välineitä, joilla saataisiin lisää tehoa, kuten juuri välineitä, kuten budjettituki, niin se on ratkaisevan tärkeää. Ja tuomio ja kansalaiset, jäsenvaltiot ovat ilmaisseet pelon siitä, että tämä asia, joka tunnetaan niin hyvin ja kuitenkin osoittaa, että korruptio yleensä vähentää, vähenee ja inhimillinen kehittyminen kehittyy ja saavutamme paremmin vuosituhat tavoitteet, niin näin voimme kyllä varmasti, varmasti myös tilintarkastustuomioistuin voi olla tyytyväinen tähän kehitykseen. Kiitoksia herra Kemp, että vakuutitte meille tutkimuksen kautta, että kehitysyhteistyöapua voidaan saada tehokkaammaksi. Kiitoksia. Nyt pyydän kehitysyhteistyövaliokunnan jäseniä siirtymään toiseen saliin jatkamaan siellä kokostamme. Paljon kiitoksia. Tähän päättyy yhteiskokous. Voin vain äh, vielä korostaa sitä, mitä kollega Jolie sanoi korruption torjunnasta ja määrärahojen tehokkuudesta. Tämä on meillekin äh, erittäin tärkeää ja mehän haluamme veronmaksajien rahoilla tarjota parasta mahdollista ihmisille kehitysmaissa. Kiitoksia. Ja, nach einer kurzen... No niin, lyhyen lyhyen muutoksen. Niin, tulkaapa tuolta puolelta, ei taida päästä ylös. Tulkaapa tänne, Rova Kaljulaita. Ja meine sehr verehrten Damen und Niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraava kohta esityslistalla. Tämä on kuuleminen aiheesta komission toimintasuunnitelma yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi. Esittelijä Andrea Cheskova, antaa meille nyt alustuksen aiheeseen. Meillä on korkea-arvoisia asiantuntijoita komissiosta, tilintarkastustuomioistuimesta ja myös ulkopuolelta tulevia tieteellisiä asiantuntijoita täällä kuulemistilaisuudessa. Tämä on tärkeä aihe, jonka tilintarkastustuomioistuin on nostanut esiin, mutta myöskin parlamentti aina näissä vastuuvapausmenettelyissä. Moneen vuoteen ei ole saatu myönteistä tarkastuslausumaa, koska olemme sitä mieltä, että valvonta puitteista ei ole riittävä, jotta voitaisiin varmistaa, että tarkastuslausuma todella pystytään antamaan. Ja tätä taustaa vastaan olen hyvin iloinen siitä, että nyt on tehty ehdotuksia yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksestä. Tämä oli meidän eh, toiveemme ja siksi myös tämä kuuleminen on nyt järjestetty. Toivotan sydämesti tervetulleeksi puhujat ja annan nyt heti alustusta varten puheenvuoron esittelijämme edustaja Cheskovalle. Edustaja Cheskova, teillä on puheenvuoro. Velice děkuji, pane předsedo. Eh, vážení kolegové a vážení hosté, Je mi potěšením, že... Niin, arvon vieraat ja jäsenet, minulle on suuri ilo, että saan avata tämän mielestäni hyvin tärkeän kuulemisen aiheena yhdennettyyn sisäisen valvonnan kehys, samoin kuin komission toimintasuunnitelma, joka siihen liittyy. Ensimmäisessä siellä näkyy, näkymällä tämä vaikuttaa hyvin tekniseltä ja monimutkaiselta aiheelta ja se onkin totta. Tämä on hyvin vakava aihe, kuten jo puheenjohtajakin sanoi. Ensinnäkin haluan puhua tästä komission toimintasuunnitelmasta ja sen jälkeen voi esittää tämän pääkysymyksen, joka liittyy tähän koko kuulemiseen. Miksi komissio ei ole saanut positiivista tarkastuslausumaa DASSia. Epäonnistuiko toimintaohjelma Vaikko alkuperäiset puitteet, jotka tätä varten työstettiin, vai oliko sen toi, toteuttaminen epäonnistunut? Millä tavalla komissio aset, asennoituu tähän tulevaisuudessa? Millä tavalla komissio käsittelee tulevaisuudessa asiaa. Ja odotankin erittäin paljon äh, herra Grain puheelta, joka on aikaisempi pääjohtaja. Äh, ja hän oli myös mukana laatimassa tätä koko toimintasuunnitelmaa, samoin kuin yhdennettyä sisäistä valvonnan kehystä. Ehkäpä hän voisi kertoa meille tästä alkuperäisestä tavoitteesta ja pyrkimyksestä. Ja siinä minä vuotena komissio olettaa voivansa saada positiivisen tarkastuslausuman. Ja olisi myös mielenkiintoista muistuttaa, että tietyt toimet, joita komissio otti toimintasuunnitelmaansa, on toteutettu jossain muissa puitteissa. Ja tässä esimerkiksi mustan budjettiasetuksesta, talousarvioasetus, joka liittyy sisäiseen valvontaan, mutta samoin myös alun perin hyvin selkeisiin ja pakollisiin lausumiin valtiollisilta elimiltä – Eh, yksittäisten jäsenvaltioiden tarkastuslausumista ja kustannuksista. Ja sitten herra Levi, jonka me olemme kutsuneet tänne London School of Economicsista, voi toivon mukaan selvittää myös näitä edellytyksiä, joiden pohjalta nämä komission eh, toimintasuunnitelmat laadittiin. Sen lisäksi olen myös iloinen siitä, että meillä on myös työllisyyspääosaston edustaja paikalla. Ja mielelläni, mielenkiinnolla kuulisin, millä tavalla työllisyyspääosaston menestys on saavutettu. Tämänpäiväinen kuuleminen yhdennetystä sisäisestä valvonnan kehyksestä siihen liittyy vuoden 2011 tarkastuslausuma, joka täysi, josta täyt, päätettiin täysistunnossa viime viikolla. Parlamentti asetti komissiolle tai ehdotti komissiolle uusia suuntaviivoja, joissa otetaan esiin kolme tärkeintä aihetta, joiden avulla sitten voitaisiin saada aikaan positiivinen tarkastuslausuma. Komission edustaja budjettipääosastosta saa myös mahdollisuuden selvittää komission pyrkimyksiä. Ja uskon, että komission selvitys tässä asiassa on hyvin keskeinen. Onko tavoitteena saada positiivinen tarkastuslausuma komissiolle se suurin tavoite, onko se realistinen tavoite komissiolle, koska on myös erilaisia toimintatapoja yksittäisissä komission pääosastoissa. Sen lisäksi täytyy huomioida, että Agri, Regio, Emple ja tutkimuspääosastot toimivat yhtäläisellä tavalla ja ovat saavuttaneet myös yhtäläisiä tuloksia. Olisiko mahdollista yhdistää tämä jotenkin tarkastuslausuma myös toimintakykyyn ja tehokkuuteen? ja äh, siihenhän tarkistus pyrkii. Minä nimittäin odotan, että tilintarkastustuomioistuimen äh, edustaja äh, Kaljulait meille voi tästä jotain kertoa. Samoin kuin myös niistä uudistuksista, joihinka on ryhdytty toimintasuunnitelman myötä. Onko se saavuttanut tuloksia? Mikäli ei, miksi ei? Tässä lähdetään toimimaan valvonnan kustannusten ja tehokkuuden pohjalta. Ja sen lisäksi siitä puhun myös tästä, tai me puhumme myös tästä tarpeesta saada aikaan kompromisseja ja DASista ja Euroopan unionin kustannuksista. Yhtäältä Meillä on myös toimintatapa, jossa lähdetään kokemusten pohjalta liikkeelle. Muistuttaisin vielä, että herra Mäys tulee käsittelemään transeurooppalaisen ohjelman uudistamista. Se sitä, millä tavalla veronmaksajien rahoja käytetään sovelialla tavalla tässä ohjelmassa. Ja tämä on meille budjetin valvonta valiokuntana hyvin tärkeä ja kiinnostava asia. Ja olettaisin, että meillä on sitten mahdollisuus äh, laskea yksittäisten jäsenvaltioiden tarkastuslausemat, koska tässä on ollut tiettyjä ongelmia jokainen vuosi, kun on kysymys vastuuvapauden myöntämisestä. Ainakin tässä on ollut ongelmia niin kauan kuin minä olen ollut Euroopan parlamentin jäsen. Pyytäisin myös, että mietittäisiin uusia käytänteitä ja mahdollisuuksia jotka olisivat eh, tehokkaita. Ja tehokkuuden parantaminen voisi olla tällainen ö, eh, uusi lähestymistapa Dassiin. ja olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, joka sanoi, että tarkastuslausuma on hyvin tärkeä Kiitän teitä huomiostanne ja odotan mielenkiinnolla tulevaa keskustelua ja toivon, että tästä saadaan nyt aikaan sellainen mietintö, jota tämä valiokunta tukee ja joka sitten on tällainen virstanpylväs ähm, vastuuvapausmenettelyissä, joka sitten voi äh, myös tukea uusia jäseniä, jotka tätä asiaa käsittelevät jatkossa. Jetzt zu den Kiitoksia, hyvä esittelijä. Nyt menemme näihin asiantuntijoiden puheenvuoron. Ensinnä toivon tervetulleeksi Brian Grain, joka on entinen budjettipääosaston varapääjohtaja. Toivotan hänet tervetulleeksi tänne liittyen aiheeseen komission toimintasuunnitelma, tavoitteet ja aikataulu. Ja teillä on nyt puheenvuoro ja toivottavasti voitte rajoittaa puheenne 10 minuuttiin. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän pitää kiinni kymmenestä minuutista, tämä on kovin pitkä tarina, joten ehkä tähän menee 12. Niin, minä olin sisäisen tarkastuksen pääjohtaja, mutta aikaisemmin olin valvosin, valvoin maatalouspolitiikan valvontaa, sitten alue kehityspolitiikan valvontaa ja sitten olin mukana luomassa toimintasuunnitelmaa, jota tarkastelitte tänään, joten tämän asian olen seurannut pitkään urani aikana, eli jos ei sitten toimi, niin voitte heittää minua sitten Mädillä munilla, kuten muita päätoimijoita. No ensinnäkin tämä on toimintasuunnitelma tai etenemissuunnitelma mihin? No komissio yrittää saada aikaan myönteisen tarkastuslauselman. Muuta komissio ei voikaan tehdä, koska euroskeptikot elävät tästä kielteisestä DAS-lausumasta, joten komission on tehtävä parhaansa asian ratkaisemiseksi mutta loppujen lopuksi kyse on kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta tileistä eikä komission lausunnosta, joten komissio otti kautta käyttöön tällaisen toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi, joka on kyllä aika pitkä termi, mutta tarkoituksena on siis osoittaa, että ne olemassa olevat valvontajärjestelmät ovat parhaat mahdollisuudet, jotta virheriski voisi olla sopivissa rajoissa, ei siis nolla, mutta sopivissa rajoissa. No ongelma oli se, että tilintarkastustuomioistuin sanoi, että virheaste on liian korkea. Toimin, sidosryhmät mukaan lukien Euroopan parlamentti sanoi, että komissio ei pystynyt tekemään mitään, ei pystynyt hallinnoimaan budjettimenojaan. Komissiolla ei ollut silloin mitään uskottavaa kertomusta, paitsi että se vain yritti saada tilanteen parannetuksi seuraavana vuonna, mutta virheaste oli korkea joka vuosi. Tilintarkastustuomioistuin antoi näkemystä siitä, kuinka korkeat virheasteet olivat, mutta ne eivät analysoineet virheiden syitä, eivätkä antaneet mitään korjaavien, ehdotuksia korjaaviksi toimenpiteiksi, joten äh, ikään kuin äh, tilintarkastustuomioistuin mittasi komission äh, kuumeen ja sanoi, että kuumetta on, mutta se ei antanut sille mitään lääkettä. Mutta vain Pieni osa menoista on sellaista, että komissio hallinnoi sitä itse. Suurinta osaa hallinnoivat jäsenvaltiot, esimerkiksi maatalousmenoja, rakennerahastoja, sitten kolmannet maat, yhdistyneet kansakunnat, sitten on vir- täytäntöönpanovirastot, yhteisön virastot, erilaiset yhteisön elimet, kansalliset virastot, joten komissiolla on hyvin vaikea eh, tarkast- katsoa, että virheet pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Sen täytyy tehdä yhteistyötä ei vain omien palveluyksiköjen, vaan kaikkien muidenkin palveluyksiköjen kanssa. No mitä se sitten päätti tehdä vuonna 2005? Tilintarkastustuomioistuin teki erittäin hyvän asiakirjan, nimittäin tämä äm, yhtenäinen tilintarkastuslausuma, e, jossa sanottiin, mitä pitäisi tehdä, löytää tasapaino e, epäsäännönmukaisuuksien ja valvontajärjestelmien kustannusten välillä. Komissio hyväksyi tämän etenemissuunnitelman äh, kesäkuussa 2005. Tarkoituksena oli ensin päästä yhteisymmärrykseen parlamentin, neuvoston ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, mikä ongelma oli ja miten se ratkaistaisiin. Ja vuoden 2005 toisella vuosipuoliskolla käytiin pitkiä keskusteluja neuvoston kanssa. Meillä oli työryhmä ja myöskin komissiossa oli työryhmä. Keskusteltiin siitä, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista ja me teimme toimintasuunnitelman, joka alkoi vuonna 2006 ja jatkui kaksi vuotta, jossa on kaksi edistyskertomusta ja yksi vaikutusten arviointikertomus. Ne ovat erittäin mielenkiintoisia, suosittelen niitä teille. Tässä etenemissuunnitelmassa oli useita tavoitteita. Yksi ylempisempi tavoite oli paremman tiedon antaminen siitä, mitä todellakin tapahtui. Ensinnäkin me piti selittää, että eivät tilit itsessään olleet väärin tai pielessä, vaan itse asiassa tilit olivat vuoden 2008 jälkeen hyväksytty ja hyvin vähän ongelmia oli myöskin komission maksujen kanssa, vaan suuria ongelmia oli sen suhteen, kuinka paljon vaatimuksia edunsaajat ympäri maailmaa esittivät. No sitten tehtiin, oli olemassa tarkastuspuitteisto, komissio tarkasti jäsenvaltiot, yritti varmistaa, että ne tekevät hyvää työtä. Meillä oli valvontajärjestelmä käytössä, jossa oli jonkin verran hyväksyttävää riskiä. Emme katsoneet niinkään väliaikaismaksuja, vaan loppumaksuja. Tarkoituksena oli katsoa, että lopputulos oli oikein. Ja hyvin paljon määrärahoja palautettiin joka vuosi noin 2 miljardia euroa palautettiin. Ei ole siis aivan sama asia, jos on virhe vuonna 2011. Eivät noiden virheiden maksuja palautettu, vaan edeltävien vuosien. Mutta joka tapauksessa määrä oli noin 2 miljardia. No mitä sitä pitäisi tehdä? Meillä on yksi hyvä esimerkki, ja se oli yksi hyvin toimiva valvontapuitteisto maataloudessa ja otimme tuon valvontapuitteiston sanoin, että tämä on ehkä malli, jota muut mm, palveluyksiköt voivat hyödyntää. Joten yritimme parantaa valvontaa järjestelmiä kaikilla muilla menosaroilla. Ja tarkoituksena oli ottaa käyttöön valvontastrategia kaikille maksuu tukijärjestelmille hallinnoivat sitten jäsenvaltiot, komissio tai yhdistyneet, kuning, yhdistyneet kansakunnat. Ja yritimme selvittää, mitkä tukijärjestelmät olivat suurimpia ongelmia ja sitten keskittyä näihin niin, että voitaisiin saada takaisin palautettua väärinkäytettyä rahaa. Jokaiselle pääosastolle annettiin kaavio, joka piti täyttää ja sitten osoittaa, miten varmistetaan todellinen riittävä valvonta, että tiedetään virheaste ja myöskin asetimme muita vaatimuksia. Yritimme yksinkertaistaa ja antaa edunsaajille enemmän tietoa, niin te tekisi virheitä ja otimme käyttöön myös rangaistuksia silloin, jos vaadittiin liikaa määrärahoja, niin sitten jonkinlainen hallinnollinen sakko siitä syntyi niin, ettei rohkaistaisi ainakaan tällaisen toimintaan. Lisäksi lisäsimme kumppanuuttamme jäsenvaltioiden kanssa. Jos ne toimivat hyvin maatalouden saralla, niin miksi ne eivät voisi toimia hyvin rakennerahastojen saralle? Joten teimme hyvin paljon työtä rakennerahastojen yhteydessä, jotta jäsenvaltioille parempia tilintarkastustandardeja, otantametodologiaa, metodologiaa ja teimme hyvin läheistä yhteistyötä niin satojen viranomaisten kanssa, joiden tehtävänä on rakenne rahastojen määrärahojen eh, jakaminen. Eh, yritimme myöskin eh, rohkaista jäsenvaltioiden tilitarkastusviranomaisia katsomaan paremmin EU-määrärahojen e käyttöä käyttöä jäsenvaltioissa ja ryhdymme vuoropuheluun niiden kanssa. Joten kun puhutaan tästä yhdentö sisäisestä valvonnan kehyksestä, niin se näyttää tällaiselta. Tällainen valvontapyramiidi, joka lähtee täältä alhaalta päin niistä ihmisistä, jotka hallinnoivat määrärahoja alueilla tai YK-toimistoissa. Sitten meillä on jäsenvaltiot siinä yläpuolella eh, ja eh, jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaiset. Sitten meillä on pääosastot, joiden tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot valvovat niitä äh, budjetin osia, joista ne ovat vastuussa. Ja sitten komissio itsessään, joka on vastuussa pääosastojen tekemästä työstä. Ja sillä tavoin toivomme voivamme antaa tilintarkastustuomioistuimelle hyvän pohjan, jotta se voi arvioida tämän valvontapyramidin tehokkuuden niin, että te Euroopan parlamentti tuon pyramidin huipulle voitte antaa sitten komissiolle vastuuvapauden. Joten voitte esittää ehdotuksia, mutta jos haluatte panna jotain täytäntöön, niin silloin on valvottava edistystä, joten rohkaisimme jokaista pääjohtajaa kuvailemaan vuosittaisessa toimintakertomuksessaan, mitä ovat tehneet tämän valvontakehyksen käyttöön ottamiseksi, joten jokaisen pääjohtajan pitäisi kuvailla tämä ähm, valvontakehys ja virheaste ja selkeästi kuvailla äh, oman tarkastuslausumansa kulmakivet ja jos jokin asia oli menossa pieleen, niin sitten mitä toimenpiteisiin on ryhdytty asian parantamiseksi. Ja sitten jokaisen pääjohtajan on annettava oma henkilökohtainen tarkastuslausumansa siitä, että hänen palveluyksikkönsä tekivät parhaansa. No, kuten huomaatte, niin tilintarkastustuomioistuin on ollut varsin menestyksessä, mutta rakennerahastot ovat suurin ongelma. Jäsenvaltiot eivät halua ottaa täyttä poliittista vastuuta kansallisten tarkastuslausumien kautta. Vieläkään ei ole mitään rangaistuksia, jos rakennerahastojen edunsaaja vaatii liikaa määrärahoja. Jos hänet saadaan kiinni, hänen täytyy maksaa takaisin. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltion omat palveluyksiköt, omat viranomaiset ovat tässä näitä edunsaajia, jotka ovat niin kiinnostuneita näistä rangaistuksista. Usein on paljon virheitä julkisissa hankinnoissa ja tämä osoittaa sitä, että monissa jäsenvaltioissa julkisia hankintasääntöjä ei noudateta. Joten Kysymys kuuluu, olemmeko olleet menestyksekkäitä? Minun mielestäni kyllä. Verrattuna vuoteen 2005 olemme tehneet hyvin paljon. Vuonna 2011 yli 95 prosenttia menoista on on vapaita virheistä ja tilintarkastustuomioistuin paljon avoimemmin selittää, mistä on kyse. Kaikki osapuolet, myöskin parlamentti tietää paljon paremmin, mistä on kyse ja valvontajärjestelmä on paljon tehokkaampi. Miksi meillä ei vieläkään ole myönteistä tarkastuslauselmaa? Osittain tämä liittyy siitä, että on pitkä, tässä on pitkä, mm, pitkistä ajoista kyse. Ää, nyt esimerkiksi käsitellään vuonna 2011 kertomusta, sitten ohjelmointikaudet ovat pitkiä. Mm, lisäksi kestää hyvin kauan ennen kuin jäsenvaltioiden hallintokulttuuria saadaan muutettua, ja siksikään ei ole mitään takuuta siitä, että virheasti laskee alle 2 prosenttia, koska se yksinkertaisesti maksaa liikaa. Joten komissio pystyy osoittamaan, että se on tehnyt parhaansa. Se on teille antanut elementtejä, joiden avulla te voitte katsoa, katsoa, ovatko virheasteet hyväksyttäviä vai eivät. Ja se antaa teille vielä sen ajatuksen, että määrärahan käytössä ainoa tavoite ei ole alhainen virheaste. Se on yksi tavoite, mutta sen ei pitäisi olla ainoa tavoite, vaan tukijärjestelmän kokonaistehokkuus on mielestäni tässä se tärkein asia. Kiitoksia. Kiitos. Tiedän, että on hyvin hankalaa esitellä kaikki nämä tulokset lyhkäisesti, mutta koska me olemme kutsuneet tänne niin paljon asiantuntijoita, niin pyytäisin, että professori Levi ja toinen, että tulette tänne kertomaan teidän tuloksistanne. Ehkäpä herra Gray vaihtaa paikkaa vain tämän äh, esittelyn ajaksi. Anteeksi, että joudun teitä, herra Gray, äh, äh, tällä tavalla häiritsemään, mutta ehkä te istutte tänne sihteerin viereen. Vaseleja Levi, tervetuloa. Uh, I would like to give you right away the floor. Bitte. Annan teille suoraan puheenvuoron, että saatte esitellä tai tehdä oman puheenvuoro, pitää oman puheenvuoronne. I don't know whether you could... En tiedä, voit, jaatteko te keskenään tämän 15 minuuttianne? Kuka aloittaa? Herra Levi. Um, well, good afternoon. Me paraamme. Hyvää iltapäivää kaikki. Kiitoksia kovasti kutsusta tähän kuulemiseen. Me olemme akateemikkoja, joten me täällä kerromme kahden tyyppisistä tutkimustuloksista ja kerromme niistä sitten teille ensimmäinenkin, miten valvontakehys on syntynyt, verkosto on syntynyt ja minkälaisia seurauksia sillä on ollut pääosast- työllisyyspääosastoon jossakin myöhemmässä vaiheessa. Me emme ole poliitikkoja, neuvonantajia, vaan olemme tutkijoita ja siksi me tulimme tänne tässä roolissa. Molemmat tutkimukset tutkimus tehtiin, kenttätutkimusta 2007-2008. Aineistoa on vuodelta vuoteen 2012 saakka. Me niin ehkä kollegan saattaa puhua teoreettisista malleista ja puitteista, joita tällainen kiinnostaa, mutta siihen kyllä menisi pari lisäpäivää. Pitäisi pidentää tätä kuulemista, enkä ole ihan varma, että kaikki ovat tätä valmiita hyväksymään hiukan taustoja tähän tutkimukselle. Kerron muutamia mielenkiintoisia huomioita Gaia-mietinnöstä, joka koskee vastuuvapautta 2011 vuodelta. Jotkut näistä löydöksistä ovat varsin vahvoja ja antavat ymmärtää, mitä valvontaverkosto tähän mennessä on saavuttanut ja mitä se yleensäkään voi koskaan saavuttaa. Hiukan taaksepäin. Ehkä muistatte, että alkuperäinen tavoite Baroson ensimmäisessä komissiossa tammikuussa 2005 oli saavuttaa myönteinen tarkastuslausuma vuoteen 2009 mennessä. Niin kuin Brian Gray sanoi, se ei ole näin pystynyt tekemään eikä vielä varmasti pystykään tekemään menopuolella, niin kuin Gajer-raportissa todetaan, virhetaso vain huononee eikä suinkaan parane viime vuosien aikana, joten tämä tietenkin on huolestuttavaa kehitystä. Oletan, että monetkin muistavat teistä että alkuperäinen ongelma liittyy tähän myönteiseen tarkastuslausumaan ja piti saada aikaan yhtenä tarkastusmalli ja sellainen vastuuvapausmuoto, jota voidaan kutsuttaa ta- tavallaan henkilökohtaiseksi manifestoksi, jonka komission puheenjohtaja esitti täällä parlamentissa 2004. Tai tämä oli komissaari Kallas aikanaan. Tämä oli todellakin aivan mahdoton tehtävä. Kuitenkin hän oli tavallaan tällainen katastrofien komissaari, niin kuin hänen työtähän on kuvattu, niin hän, hän sai valtuudet toimia näin Barrosolta, puheenjohtaja Barrosolta. Tässä on pyritty liittämään myönteinen tarkastuslausuma yhtenäiseen tarkastusideaan, mutta tämä itse asiassa meni ihan palaseksi 2005 vuonna, kun valvottiin tilannetta valvottiin sisäisesti ja tilintarkastustuomioistuimesta. Siksi saimme tällaisen edistyskertomuksen, jolla annettiin uusi nimi kohti myönteistä tarkastuslausumaa, kohti integroitua kansan sisäistä valvontakehystä. Kun on tutkittu tätä asiaa, Tätä kautta me identifioimme joitakin selkeitä kohtia tammikuuta 2005 siihen asti, kun hyväksyttiin etenemiskertomus toimintasuunnitelma 2006. Ja tässä hylättiin alun perin myönteinen DAS-lausuma 2009 ja pyyttiin puoltamaan pikemminkin tätä integroita kansainvälistä valvontaverkostoa. Tässä tavallaan uudelleen muokattiin Kallasin ohjelmajulistusta. Sitten ei pysty sopimaan kansallisista tarkastuslausumoista, tästä Brian jo puhui äsken. Kolmanneksi ei pystytty vakuuttamaan tilintarkastustuomioistuimelta siitä, että sen pitää muuttaa virheen määritelmänsä, tarkastusmetodologiaansa ja, tai suhteitaan komission kanssa. Ja lopuksi vielä ei pystytty sopimaan yhteistä periaatteista, miten yksinkertaistaan sääntöjä ja valvontajärjestelmiä komissiossa ja sen yksiköissä. En väitä, etteikö näin olisi sitten tapahtunut, mutta ei ainakaan silloin aikanaan tapahtunut eikä vuosiin sen jälkeenkään vielä, joten voimme lukea tästä geyer äh, raportista En tietysti toista näitä asioita, mutta olemme viitanneet tähän geyer raportin jossa on vahvistettu nämä neljä epäonnistumista tavallaan vuosittaiset tiivistelmät ja sen valtiot äh, eivät tuovat, joutuisivat harmonisoivaan käytäntöjään miten suhtaudutaan maksujen keskeyttämiseen ja minkälaista metodologiaa käytetään eri metodologioita, joita seurataan kohesiopolitiikassa tai maatalouspolitiikassa. Ja tietysti ajattelen myös tilintarkastustuomioistuimen omaa metodologiaa. Oikeastaan minkään tästä ei tässä ole mikään yllätys, kun ajatellaan alkuperäisiä sopimuksia, joihin eri toimijat ryhtyvät komissio, komission yksiköt, parlamentti, tuomioistuin, jäsenvaltiot Kukaan ei ole eri mieltä näistä perustavoitteista, jotka liittyvät myönteiseen äh, tarkastuslausumaan. Sehän on ihan selvä asia. Mutta mitään konsensusta ei ole kuitenkaan sitä, mihin tähän toi päämäärään päästään. Tässä kaikki halusivat jotakin tästä aloitteesta irti. En usko kuitenkaan, että voitaisiin sanoa, että haluttiin samoja asioita. On tärkeää, että mikään yksi toimija tai toimijaryhmä ei omannut huomattavia ylilyöntiasemia suhteessa muihin saadakseen, mitä halusivat täsmällisesti ottaa. Nyt tulee komission, voimme todeta kyllä, että huolimatta puutteista, joita todistimme, virkamiehet tekevät luovaa työtä sisäisesti ja ulkoisesti juuristen välineiden avulla, varainhoitoasetus esimerkiksi tai monivuotinen rahoituskehys, uusi asetus rakennerahastosta ja niin edelleen, ja uudet organisaatiomuodot, joita Kinok Brody olivat uudistaneet sisäinen tarkastus, vuosittainen toimintakertomusprosessi. Tässä vietiin näitä asioita eteenpäin tätä myötä. Paljon työtä oli tehtävänä ja tietysti komission kyky vaikuttaa jäsenvaltioihin oli vieläkin rajoitetumpaa. Mutta vaikka se oli rajoittunut, se ei ollut kuitenkaan mitätöntä. Ja näin ollen vaikutus mahdollisesta muutoksesta tarkoittaa tai keinoista parani huonomattavasti aidon va- valvonnan dynamiikan muutoksen kautta työllisyyspääosastossa. Ja kun ajatellaan Kairin varsin kriittisiä kommentteja muista pääosastoista, esimerkiksi Agri tai Regio, niin tämä saattaa olla aivan poikkeuksellinen tapaus. Emme tiedä, me emme tätä tutkimusta ole itse tehneet, mutta raportissa todetaan tyydytyksellä, että virhetaso sosiaalirahastossa on varsin lähellä materiaalisuus- tai oleellisuuskynnystä. Tavallaan taputus pään päälle hyvin toimittu pää, työllisyyspääosasto. Mielenkiintoista, koska tämä oli yksi kaikkein hankalimmista pääosastoista, mitä tulee ohjelmien virhetason, joita tuo, tilintarkastustuomioistuin oli havainnut 2000 puolivälissä. Ja sitä kovasti painostettiinkin 2007 vuodesta eteenpäin, että se parantaisi toimintaansa, siis eh, työllisyyspääosasto. Kuten kaikki tiedämme, lainsäädäntö ydin liittyy otsakkeeseen kuusi uudessa rakennerahastoasetuksessa. Se antoi Regille ja työllisyyspääosastolle uusia velvoitteita ja myös jäsenvaltioille, kun ne toimivat näissä kysymyksissä. Mitä sitten sitten niin pääosasto, työllisyyspääosasto kehitti uusia välineitä ja käytäntöjä mukaan lukien se, että oli automaattinen maksujen keskeyttäminen AREP-tietokannan kautta käytiin tehokkaampaa kolmikertaista raportointijärjestelyä jäsenvaltioiden virastoissa ja näitä keskeytyspäätöksiä hajautettiin eri eh, virkamiesten kesken ja sitten myös sisäinen tarkastuskyky, joka erotettiin arvioinnista. Sitten muitakin muutoksia tehtyyn toimintasuunnitelma, uuden tyyppiset vuostaiset toimintaarviot, jotka asettiin ulkopuolelta. Se oli siis ulkoista painostusta kohteen ja myöhemmin siis uudelleen määriteltiin myös virhetasoa, jotta toiminta osoittautuisi mahdollisimman hyvässä valossa. Miksi sitten valittiin työllisyyspääosasto? Miksi se onnistui näin hyvin? Ne todisteet, joita me olemme löytäneet, antavat ymmärtää, että oli ryhmä toimijoita siellä, jotka kokivat, että heitä kohtaan tavallaan hyökättiin moniltakin puolilta ja olivat tavallaan ilman yhtään ystävää oikeastaan. tiettyä uh, uhkaa vuosien ajan tämän pääosaston yllä, ja tämä oli muuttanut, kehittänyt sellaisen tunnelman, josta, jossa toimintaa kehitettiin. Tällainen pelon ilmapiiri vei eteenpäin päätöksentekoja, mutta valit valinnat täytyy nähdä myös siinä, miten, missä määrin oli saatavia ratkaisuja käytettävissä. Tässä piti olla johdonmukainen komission byrokraattisten sääntöjen pohjalta ja toimielimissä myös oltiin vahvasti sitä mieltä, että jäsenvaltiot olivat syyllisiä suurimmasta osasta virheitä. Uusi johto pääosastossa, työllisyyspääosastossa 2007 ehkä myös on myötä vaikuttanut tilanteeseen. Mutta pohjatyötä osaston kuusi kohdalla tehtiin aikaisemman hallinnon aikana. Ja tämä kannattaa, on tärkeä asia tunnustaa. No mistä sitten näitä uhkia tuli? vuosittainen tarkastuslausuma tietysti virhetaso, vastuuvapaus, päätös, joka tästä valiokunnasta annetaan, komission ja sen Kallasin lupaukset ja komission oma sisäinen täytäntöönpano yksikkö, mitä tulee sisäiseen tarkastukseen tietysti. Ja myös Olaf oli tässä taustalla. Mielestäni voitaisiin sanoa, että vasta jotain tasapainoinen toiminta, jota tehtiin silloin, kun muotoiltiin integroitua valvontaverkostoa, niin työllisyyspääosasto oli tavallaan väärällä puolella tätä epäsymmetristä suhdetta, kun ajatellaan sen alisteista asemaa tässä kontekstissa, niin sen piti löytää sellainen strategia, jossa pystyisi neutraloimaan näitä uhkia ilman, että haittaisi suhteitaan näiden suhteitaan muihin toimijoihin, mutta ja toimia silti pelinsääntöjen mukaisesti. Tämä selittää hiukan, miksi pidettiin parempana sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa ja erityisesti kohdennettiin kohdennettiin toiminta jäsenvaltioihin ja vaadittiin niiltä velvoitteiden täyttämistä ja vielä kiristettiin tavallaan tällä uudella maksukeskeytysvälineellä. Sankt- uuden sanktiojärjestelmän automisaatio oli todella toivottavaa, koska se poisti kaikki mahdolliset väitteet, että joitakin, joihinkin ohjelmiin oltaisiin, oltaisiin hyökättyä vain erityisesti. Ei ollut mitään syytä esittää tämän tyyppisiä valituksia jäsenvaltioista. Kuitenkin tarkoituksena oli muuttaa uhka pois öö, jäsenvaltioille. Jos ne eivät täyttä sääntöjä, niin ei rahakaan tule. Sitten sitten tuli uusi hallintotapa Kinokin ja myötä ja pyrittiin parantamaan tarkastuskykyä. Otettiin tarkemmat säännöt käyttöön. Tässä vain toistettiin sitä, mitä sisäinen tilintarkastus oli halunnut tältä puitteistolta. Määriteltiin uudestaan myös virhetaso. Tämä on pitkän aikavälin komission pyrkimys saada tilintarkastustuomioistuin raportoimaan alhaisemmasta virhetasosta ja tästä vielä kyllä kiistellään. Mutta tähän kaikkeen liittyy oma hintansa. Muutama sanon tästä. Mitä tulee projektirahoituksen viiveisiin, aggressiivisempaan toimintaan, mitä tulee maksujen keskeytyksiin ja niin edelleen, miten maksuja todellakin keskeytetään. On no vaikeampi saada näitä varoja ja vaikeampi pitää rahavirrat kulka- juoksemassa. Ja 2010 tilintarkastustuomio ilmoitti, että kohesiopolitiikassa vain 20 prosenttia summista oli täytäntöönpantu ja näin tätä tarinaa voidaan jatkaa. Ydin on siinä, että mitä enemmän valvontaa on, sen vaikeampaa on saada ohjelmia liikkeelle ja toimimaan täysillä. Siis viipeet ohjelmien täytäntöönpanossa, niitä voidaan pitää hyväksyttävänä hintana sääntöjen noudattamisesta, mutta tällainen agenda on ilmeisestikin edennyt ja muuttunut ja totean, että Gairin raportissa puhutaan suoritustarkastustoimenpiteistä, joilla, jossa puhutaan saavutetuista tuloksista, joita varoilla on saatu. Se on yhä tärkeämpää. Tietysti ihateellisessa maailmassa täydellinen äh, suoritus ja sääntöjen noudattaminen, ne ehkä sopivat jotenkin yhteenkin, voihan se olla mahdollista, mutta todellisessa elämässä kuitenkin aina joudutaan tekemään vähän kaupankäyntiä tarkoitusperien välinen välillä ja siksi me puhumme, miten voidaan puhuakaan yleensä ohjelmien tuloksellisuudesta. Vielä lopuksi yksi kysymys. Mikä on sitten tärkeämpää suori, parempi suoriutuminen, suorittaminen vai sääntöjen noudattaminen? Kiitos. Thank you very much. We have the problem. Kiitos. Meillä on nyt sellainen ongelma, että 18.30 minun on pysäytettävä ja keskeytettävä tämä kokous. Ja jotta kaikilla asiantuntijoilla on mahdollisuus puhua, niin minun täytyy todellakin pyytää teitä puhumaan todella lyhykäisesti. Minä sanoin 15 minuuttia ja se meni jo. Hän aloitti kello 16.30, joten kolme minuuttia. I think there might be, uh, time. Ehkä tässä nyt olisi kuitenkin aikaa uh, tuoda hieman ajatuksia keskustelun pohjaksi. Lisäisin vain muutaman asian tähän. Tässä ohjelmassa sanotaan, että yksi uh, asia on se, että epäonnistuiko tämä toimintasuunnitelma, kun ei ole saatu positiivista dassia. Ja jos analysoimme tätä kysymystä, niin suora vastaukseni tähän kysymykseen olisi ei. Yksi syy tällä, että sanon ei, johtuu siitä, että tämä integroitu sisäinen valvonta puitteisto ei todellakaan ollut tarkoitettu tähän tarkoitukseen. Ja se tarve saada positiivinen DAS oli tavallaan siinä se lähtökohta. Ja mitä me tässä yhteydessä näimme, oli tällaisen pitkän aikavälin äh, kehitys Euroopan komissiossa ottaa itselleen hallinnollista vastuuta siitä tavasta, millä, äh, miten budjettia käytetään ja ohjelmat toteutetaan. Ja me näimme tässä oikeastaan vakavan pyrkimyksen siihen, mutta se ei kuitenkaan ollut tavallaan väärä, kun pyrittiin arvioimaan tätä integroitua puitteistoa, mikäli positiivista dassia ei saavutettu. Esittelijä esitti alkupuheenvuorossaan kaksi muuta kysymystä. Ensinnäkin, oliko tämä huonosti ehkäpä laadittu, suunniteltu? Siihen ehkä vielä pääsemme. Mutta se, mitä te oikeasti olette nähneet, on se, että tavoitteet ja lähestymistapa, joka tilintarkastustuomioistuimella oli tähän, se tavallaan liittyi tähän toteutus- ja valvontajärjestelmään. Eli täytyy palata itse kysymykseen, onko DAS itsessään hyvin muotoiltu, koska se mitä me olemme nähneet on tällainen tietynlainen DASin yliarvostaminen politiikkana ja tavoitteena. Ja sen lisäksi esittelijä esitti kysymyksen, onko DASia toimenpantu oikealla tavalla menestyksekkäästi vai ei. Se, mitä professori Levi tässä sanoi, minusta tehokkaasti voidaan sanoa, että kyllä. Eli erikseen nyt sitten siitä, että oliko tämä hyvin laadittu irrallaan siitä, onko se toimeenpantu oikein. London School of Economics on käyttänyt tätä esimerkkinä. Eli tehdään nyt ero tämän sen designin välillä tässä on ollut äh, paljon äh, huomattaviakin äh, uusia hyviä käytänteitä, jossa konseptina on ollut tämä integroitu sisäinen valvonta ja että se toimisi komission kontekstissa. Ja esimerkiksi tämä Euroopan sosiaalirahaston tapaus täytyy sanoa, että kysymys on, kykenevätkö ne muuttamaan tehokkaalla tavalla tätä konseptia, kun he toimivat seitsemän vuoden ohjelmassa top, loppua ja sitten seitsemän vuoden ohjelma, joka valvotaan vuosittain. Eli tässä on paljon erityisiä toimenpiteitä ja uusia rutiineja, joita on otettu käyttöön tämän siirtymisen siirtymän varmistamiseksi ja se oli mielestäni ihan merkittävää. Kiitos tästä. Kiitos teille kaikille ja nyt sitten jäsenillä on mahdollisuus ihan lyhykäisesti esittää kysymyksiä. Děkuji za slovo, pane předsedo. Snažím se vyškrtat všechny otázky, které jsem původně... Minä Yritän tästä nyt poistaa kaikki ne kysymykset, jotka oli valmistellut. Kuitenkin haluaisin vielä puhua rakennerahastoista. Yhdistän tässä useamman kysymyksen, jotta etenisimme nopeammin ja tämä olisi helpompaa vieraille. Me tiedämme, että tämä on avainkysymys. Esimerkiksi rangaistusten puute, ongelmat liittyen julkisten julkisiin hankintoihin ja niin poispäin. Arvioitiin, että ohjelmakaudella 2010-2013 tapahtuisi parannusta, mutta vuoden 2012 tarkastuslausuman mukaan tätä ei ole saavutettu. Kuinka optimistisia te olette sen suhteen, että uudistetut säännöt saavat aikaan paremman tuloksen ja mitä voimme sitten seuraavalla ohjelmakaudella 2014-2020 odottaa. Te mainitsitte, että tässä on epäsuhta tilintarkastustuomioistuimen ja sen lähestymistavan välillä. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että virheitä voidaan välttää tai poistaa hyvin nopeasti. Ja toisaalta komission lähestymistapa on se, että korjataan asia mieluummin paremmin tai peritään takaisin perusteettomaksi maksetut tuet. Sitten on väitetty yleisesti, että yritys saada aikaan säästöjä voi myös johtaa myönteiseen taslausumaan. Onko teidän mielestänne ylipäätänsä mahdollista saada aikaan myönteinen tarkastuslausuma vai onko se tässä kontekstissa mahdotonta? Jos näin on, niin minkä toimielimen pitäisi muuttaa lähestymistapaa tai menettelytapaansa? Komission, tilintarkastustuomioistuimen vai minkä toimielimen? Tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä kysymys, johon meidän on vastattava. Ja sitten viimeinen kysymys. Mitä te ajattelette jäsenvaltioiden asenteesta? Mitä jäsenvaltioiden pitäisi tehdä voidakseen varmistaa, että käytetyt määrärahat käytetään myös oikein? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä näin olevan. Nyt pyydän teitä vastaamaan. Kuka aloittaa? Herra Gray vai? Uh, hesitate to <coughs> answer for colleague. Niin, epäröin hiukan vastata, koska täällä on työ, työllisyys pääosasta, mutta mitä nyt pitää tapahtua, jotta päästään alhaiseen virhetasoon? Tässä tarvitaan sitä, että pitää varmistaa, että kentällä. Ihmiset, jotka toteuttavat käytännössä eri alueilla, kunnissa näitä ohjelmia, ovat tietoisia siitä, kuinka tärkeää virheiden estäminen, virheiden löytäminen, korjaaminen on, koska komissio voi vain tehdä työtä korkeammalla tasolla. Se voi tarkastella, miten jäsenvaltioiden tilintarkastajat tar- varmistavat, että järjestelmä toimii ja miten jäsenvaltiot itse tarkastavat tilannetta. Siis varmistaakseen sen, että joka ikinen kunta, joka ikinen eli, taho, joka panee toimia, niin se, tämä on varmaan suuri haaste kaikille. On varsin epätodennäköistä, kun kaikki kunnat tähän aina pystyvät, mutta komissio pyr- pystyy kuitenkin varmistamaan, että silloin kun virhe tapahtuu, tämä todetaan ja jäsenvaltiot ryhtyvät johonkin toimiin korjatakseen tätä. Jos jäsenvaltiot eivät tähän korjaavaan toimintaan ryhdy, silloin komissio ryhtyy toimenpiteisiin keskeyttää esimerkiksi tukea, niin kuin se on tehnyt monienkin jäsenvaltioiden kohdalla tietyissä ohjelmissa, kunnes tilanne on tyydyttävä ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Tämä on monimutkainen alue, mutta loppujen lopuksi tätä tehdä, tehdään paikan päällä. Mukana monia yksittäisiä tahoja. Yeah, thank you very much. Who wants to take... Kiitos. Ja sitten Roger, ole hyvä. Niin, hyvin tehokas keino parantaa tilannetta jäsenvaltiotasolla on se, että lopetetaan rahan antaminen ja keskeytetään, äh, tällainen keskeytys tai lopettaminen on hyvin tehokasta, siitä ei ole kysymystäkään, kuten DG työllisyyden, työllisyyden pääosaston data osoittaa. Ainoa ongelma on se, että se myös äh, myöhästyttää ohjelmien täytäntöönpanoa ja siihen liittyy sitten äh, muitakin tavoitteita, joita komissiolla ja parlamentilla on, kun pyritään esimerkiksi parantamaan taloudellisia olosuhteita ja täytäntöönpanemaan erilaisia ohjelmia näillä alueilla. Joten päätös on hyvin vaikea. Haluaako lähteä tähän noudattamisen tielle, joka on tehokas, mutta tulee häiritsemään ohjelmien täytäntöönpanoa. Ehkä tässä pitäisikin keskittyä pystyttyä yksinkertaistamaan näitä apuohjelmia niin, että ei olisi niin paljon mahdollisuuksia täytäntöönpanovirastoille olla toimimatta ja tämä parantaisi sitten varojen käyttöastetta. Tämä on prosessi, joka on ollut käytössä ainakin minun mielestäni 30 vuotta rakennerahastoissa, enkä minä olen nähnyt, että sitä on ratkaistu viimeisen 30 vuoden aikana, eikä varmaan tulevienkaan. To take the floor, Michael Ja Michael? Question, do you think it's possible? Tulee tähän kysymykseen, onko mahdollista saavuttaa myönteinen tarkastuslausuma? Lausuma? En tiedä, mutta kysyisin, onko tämä oikea kysymys edes? Tämä tuntuu olevan sellainen alue, jolla kunnollista arviointia hallinnollisissa ohjelmissa tarvittaisiin. Ja mielestäni tällainen arviointi, niin siellä voitaisiin, siinä yhteydessä tällainen kysymys esittää. Ehkä taustatietona se, että niin kuin aikaisemmin täällä on todettu, niin ehkä haluaisi kysyä, mistä tämä kahden prosentin olennaisuusvirhetaso oikein on peräisin. Se on aika validi kysymys, koska jos aikoo sitten suhtautua tähän niin, että se on silloin aivan erityinen asema, se olisi hyödyllistä tietää, mikä tämän äh, taustalla on, mikä on lähteenä. Minä en ole tilintarkastaja, ehkä Gray niin pystyy tämän parin selittämään, mutta minulla on selitetty, että tilintarkastus ammattikunnassa kahden prosentin olennaisuusvirhetaso on hyvä standardi, kun esitetään kirjanpito, tilit jostakin, jossakin yksikössä. Ja meidän ei pitäisi tässä tehdä eroa tilin tarkastuksen ja tilin pidon välillä ja missä määrin on noudatettu sääntöjä eri transaktioissa. Nämä ovat varsin erilaisia mielenkiinnon kohteita, niin kuin minullekin on sanottu, ja ehkä haluaisitte uudelleen tarkastella sitä, miten tämä periaate on kehittynyt sitten kun, sen jälkeen, kun Maastrichtin sopimus on aikanaan hyväksytty. Tämä on yksi kysymys, joka tässä yhteydessä voitaisiin esittää. Miksi kahden prosentin olennaisuuskynnys on niin pyhä? Sitten toinen kysymys kuuluisi, kuka voisi suorittaa tällaisen nollaperusteisen arvioinnin tarkastuslausumaa ohjelmasta. Minun ymmärtääkseni tämä ohjelma on laadittu toteu- ja toteutetaan myös tilintarkastustuomioistuimessa itsenäisesti, joten saattaa olla hyvin vaikea millekään mielimelle osoittaa mielenkiintoa tätä kysymystä kohtaan. Tämä on ehkä yksi asia. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, komissio on toiminut niin, että se on suurentanut tavallaan tilintarkastusten kannanottojen vaikutuksia. Ja jos haluaa arvioida tällaista kerrannais yhteen nivoutunutta tapaa, niin silloin kyllä pitää mennä ihan alkuperäisiin kysymyksiin saakka tämä kahden prosentin olennaisuuskynnys. Miksi sitä sovelletaan joka ikiseen ohjelmaan, ei vain niihin, joita komissio, jossa komissio valvoo omaa menopuoltaan. Tällainen kysymys ehkä kyllä voitaisiin esittää. Ei. Niin. Selvä. No niin, Todennäköisesti tästä syntyi uusiakin kysymyksiä nyt näiden vastausten jälkeen, mutta ehdotan kuitenkin, että jatkamme eteenpäin esityslistaamme ja ehkäpä voitte osallistua myös tähän toiseen seuraavaan keskusteluun. Mutta ensin haluaisin nyt antaa puheenvuoron Manfred Graffille, joka on budjettipääosaston varapääjohtaja. Kiitoksia. Ja ehkäpä me voimme jatkaa näitä asioita teidän kanssanne keskustelussa. Eli siis Manfred Graf on budjettipääosaston varapääjohtaja ja Graalin Marja on hänen Malja on äh, hänen osuutensa tähän, onko tarkastuslausuma ilman varaumia realistinen tavoite. Eli ne, jotka tuntevat mytologiaa, tietävät, että Graalin maljaa ei vielä ole löydetty, mutta ehkäpä kuitenkin löydettäisiin hyvä ratkaisu nykyiselle ongelmalle, jotta tämä otsikko ei ehkäpä ole johtotähti meidän tulevissa toimissamme. Ja sitten sen jälkeen Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta Kersti Kaljulait. Ja herra Graf, pyytäisin, että voisitte rajoittaa puheenvuoronne kymmeneen minuuttiin. Olkaa hyvä. The floor to present the commission's position and the commission... Kiitoksia puheenjohtaja, voidakseni esitellä teille nyt komission näkökulman ja komission strategian, ja tulee myönteisen tarkastuslausuman. Äh, ja kiitos myös siitä, että valitsit tämän otsikon äh, Graalin mallia, koska tämä kertoo siitä, että me äh, puhumme jostakin, joka on hyvin vaikeasti saavutettavista ja vaikka sen saisikin käsiinsä, niin se voi menettää hyvin helposti täytyy myös ajatella niitä 2000 vuotta, jolloin olemme etsineet Graalin mallia puhdasta tarkastuslausumalla me etsineet 18 vuoden ajan ja silti monet ihmiset ovat kärsimättömiä. Komission kärsimätön. Onko tämä realistista? Yritän vastata tähän. Ensinnäkin yritän esityksessäni näyttää, mikä on tämänhetkinen tilanne. Edeltävät puhujat siitä hiukan puhuivatkin. Sitten haluaisin kertoa teille, mikä menee pieleen ja mitä voidaan tehdä. Ja kun on näistä monimutkaisista asioista kyse, niin minä keskityn näihin strategisiin kysymyksiin ja keskityn tähän jaettuun jaettuun hallinnointiin, hallinnointiin yhteistyössä, joka on myös tässä integroidus, joka liittyy tähän integroituun valvontajärjestelmään ja joka kattaa 80 prosenttia budjetista. Minä, minulla on suurta sympatiaa sen suhteen, mitä on saavutettu. oliko tämä yhdennetty sisäisen valvonnan kehys menestys? Siinä minun on sanottava kyllä ja olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa ja haluan todistaa tämän käyttämällä ainoastaan tietoa, jota on asiakirjoista. Ja kaikki tiedot, joita käytän esityksestäni, niin tulevat vuotta vuotuisesta toimintakertomuksesta, jota pääjohtajat allekirjoivat synteesikertomuksesta, joka hyväksytään poliittisella tasolla komissiossa. Ja lisäksi viittaan tilien liitteeseen kuusi, joka hyväksytään minun tasolla, niin minä olen komission tilinpitäjä ja sitten komissiossa, kun ne hyväksytään. Answer has already been given as regards the political objective. Todellinen vastaus on on jo annettu, mitä tulee tähän poliittiseen tavoitteeseen. Se on se, että yritetään saavuttaa myönteinen DAS-lausuma. Neuvosto Suomikin on sitoutunut tähän ihan selvästi. Aivan selvästi kaikissa näissä kuulemisissa, joita meillä on nyt 2011 vastuuvapauden yhteydessä. Mutta jos kuuntelette tarkkaan eri pääjohtajia, niin hiukan erilaisia nyansseja oli. Esimerkiksi kohesion alalla komission jäsen Haan sanoi aivan selvästi, me tulemme saavuttamaan virhetason, joka on alle kaksi prosenttia tilin tilin, tilien päätettäessä, kun kaikki korjaavat toimenpiteet on käytetty tulosten saavuttamiseksi. Toisaalta Rova Geigen Quinn sanoi, että on todennäköisesti vaikea saavuttaa alle 2 prosentin virhetaso. Miksi? Koska meillä on näitä ehkäiseviä kustannuksia, jotka liittyvät tavoitteen saavuttamiseen. Ja loppujen lopuksi kukaan ei ehkä voisi pyytää EU-määrärahoja enää, koska on kritisoitu liiallista tarkastamista, keskitytään liikaa sääntöjen noudattamiseen eikä tehokkuuteen. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Ensinnäkin tileistä, tämä jo mainittiinkin, tässä meillä on ollut puhtaat paperit tarkastuslausumasta 2007 lähtien. Ja tämä ei ole mitään onnea, vaan tämä liittyi uudistushankkeeseen, joka nimi oli tilien uudistaminen, modernisointi. Jotta me emme siellä menettäisi tätä graalin maljaa, niin haaste on se, että budjettiviranomaiset ja jäsenvaltiot vieläkin käyttävät tällaista kassavirtalogiikkaa tässä on hiukan riskejä. Me luulemme, että meillä on tämä hallinnassa, mutta yllätyksiäkin voi sattua. Sitten tulemme näihin äm, tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja sääntöjen mukaisuuteen. Tässäkin on äh, äh, hiukan epäs, ei niin selkeä kuva. Äh, Kraalin malja on yksi asia, mutta DAS-lausumassa on monia erilaisia elementtejä. Esimerkiksi mitä tulee tuloihin, niin meillä on myönteinen lausuma. Äh, virheaste oli 0,8 prosenttia, siis alle olennaisuusrajan. Mitä tulee ähm, menoihin, niin meillä on äh, puhtaat paperit, mitä tulee sitoumuksiin. Tilintarkastustuomioistuin sanoi, että äh, maksusitoumukset ovat lailliset ja sääntöjen mukaiset, mutta sitten maksuissa meillä on ongelma. Siellä virheaste on 3,9 prosenttia ja siksi se ylittää tämän olennaisuusrajan. No nyt keskityn sitten syihin. Mikä menee pieleen? Mitä meidän täytyy tehdä tilanteen parantamiseksi? Jos katsotaan nyt esimerkiksi maataloutta, joka on suurin menoerä, niin jos kuuntelee jäsenvaltioita, niin he sanovat, että kyllä meillä tuo graalimalja on. He raportoivat alle 2 prosentin virhetasoista ensimmäisessä pilarissa 0,55 prosenttia ja toisessa pilarissa 1,89 prosenttia. Näin jäsenvaltiot sanovat. Onko tämä sitten totta? Komissio teki oman arvionsa tilanteesta ja oman työnsä pohjalta ja myöskin äh, tilintarkastustuomioistuimen työn pohjalta äh, kävi ilmi, että nämä luvut eivät ole luotettavia, on liian paljon heikkouksia ja ongelmia. Se, mitä komissio teki, oli se, että se lisäsi tällaisen 25 prosenttia siihen virhetasoon, joka ilmoitettiin. Ensimmäisessä pilarissa tämä on sitten 0,69 prosenttia, vielä alle olennaisuustason, mutta toisessa pilarissa 2,36 prosenttia, eli olennaisuustason, eli tässä näyttää olevan ongelma. Mitä sitten, jos vertaamme näitä lukuja tilintarkastustuomioistuimen lukuihin? Tilintarkastustuomioistuin sanoi, että ensimmäisessä pilarissa olemme 2,9 prosentissa ja toisessa pilarissa 7,7 prosentissa. No, komission on myönnettävä ja tulette näkemään parannusta, mitä tulee tähän asiaan maatalouspääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa vuodelle 2012, että tämän politiikan alan yleisarvio ei ole riittävän hyvä. Meidän on äh, saatava paljon lisää tietoa yksityiskohdista eri maksuviranomaisten, sertifiointiviranomaisten ja muiden kohdalla, joten aiomme käyttää täysin erilaista lähestymistapaa maataloudessa, joka on saanut innoituksensa kohesiorahastoista. Ja kerron teille nyt ö, vähän tarkemmin, mitä kohesiopääosastot tekivät. Aloitan tästä mm, aluepääosastosta. Aluepääosasto sai myöskin lukuja ja tilastotietoja jäsenvaltioiden tilintarkastusviranomaisilta ja seuraavat luvut he saivat. 256 operationaalista ohjelmaa. Jäsenvaltiot sanovat, että virheaste on alle 2 prosentin 69 ohjelman kohdalla 2 ja 5 prosentin välillä ja vain 15 ohjelman kohdalla virheaste on yli 5 prosenttia. Jos tätä, sitä tekee tällaisen yleisarvion, niin sitten huomaatte, että emme ylitä olennaisuusrajaa. No mitä aluepääosasto sitten teki? Se arvioi jokaisen operationaalisen ohjelman kohdalla kaikki käytössä olevat tiedot ja se tuli seuraavan tulokseen. 35 virheastetta eivät ole luotettavia ja 65 virheastetta täytyy laskea uudelleen, joten loppujen lopuksi 69 Äh, operaationaalista ohjelmaa kärsi korkeammasta virheasteesta kuin mitä jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet. Tässä vain muutama esimerkki. 25 äh, ohjelmassa virheaste oli 10 prosentissa ja 10 ohjelmassa virheaste oli 25 prosenttia. Jos äh, käytettiin nyt suurin piirtein tätä, tätä korjausmetodologiaa, joten komission arvion mukaan tämä varain vaikutus on noin jotain 3,1 ja 6,8 prosentin välillä. Ja tilintarkastustuomioistuin sanoo, että virheaste on 3 prosenttia ja 9 prosentin välillä ja todennäköisin virheaste on 6 prosenttia. No katsotaanpa sitten eh, lyhyesti Euroopan sosiaalirahastoa. Edeltävät puhujat eh, onnittelivat jo perustellusti työllisyyspääosastoa. He käyttivät samantyyppistä lähestymistapaa kuin aluepääosasto. Ja Nämä 117 virheastetta jäsenvaltiot ilmoittivat operatiivisista ohjelmista, vain 75 hyväksyttiin. 20 oli sellaisia, että niitä piti muuttaa, ja 22 oli sellaisia, että niitä ei pystytty, niin ei pystytty luottamaan tai mitään virheastetta ei ilmoitettu. Joten loppujen lopuksi on jälleen löydetty virheitä. Mikä menee sitten pieleen? Pähkinän kuoressa tämä yhteinen tarkastusmalli ei vielä toimi. Miksi se ei toimi? Ei siksi, ettei ole mitään sisäistä valvontakehystä joka ei tuottaisi avoimia tuloksia. Ei, se ei toimi, koska yksi tilintarkastaja tilintarkastusketjussa ei pysty luottamaan toiseen tilintarkastajan. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuloksia, joita komissio ei voi hyväksyä eikä tilintarkastustuomioistuin voi hyväksyä. Jotain tässä on pielessä. Sitten toiseksi, ja tämä on peruskysymys tarkastuslausuman kohdalla, valvonta ja tarkastusjärjestelmät ovat vain osittain toimivia. Tämä on tilintarkastustuomioistuimen ähm, arvio ja se perustuu tähän virheasteindikaattoriin. No sitten on keskusteltu siitä, että pitäisikö meidän analysoida siitä, onko tarkastuslautumassa mitään järkeä. Ja minun, siinä minun on sanottava, että perussopimukset määräävät meille DAS-lausuman ja perussopimusten mukaisesti tintarkastustuomioistuimen on annettava lausuma toimien laillisuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta. Ja tässä paras indikaattori on virheaste. No mitä sitten voidaan tehdä? Ensinnäkin valvonta- ja tarkastusjärjestelmiä on vahvistettava. Tässä yhteydessä tärkeää on se, että 90 prosenttia kaikista virheistä löytyvät komission ulkopuolelta. Siis ne tapahtuvat edunsaajien tasolla. Brian sanoi aivan oikein, että ensimmäisten tason valvojien tehtävänä on tunnustaa ja korjata nämä virheet. Ja myöskin komission tulokset osoittavat tämän aluekehitysrahaston suhteen kohdalla 62 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen löytämistä virheistä ovat sellaisia, että jäsenvaltiotkin olisivat voineet ne tunnistaa ja sosiaalirahaston kohdalla tämä luku on 76 prosenttia. Meidän on varmistettava luotettavat indikaattorit ja tilastot. Tämä on ennakkoehto sille, että yhtenäinen tarkastusmalli toimii. Ja Tällä tavoin myös järjestelmää voidaan parantaa. Jos diagnoosi on väärä, niin silloin ei nähdä tarvetta parantaa järjestelmää eikä mitään tapahdu, joten jotain on tehtävä. No yksinkertaistaminen. Te kaikki tiedätte, että komissio julkaisi yksinkertaistamisagendan vuonna 2012. Vuoden 2013 jälkeisen lainsäädännön neuvottelut ovat käynnissä. Ne keskittyvät ohjelmien määrän rajoittamiseen tehostamiseen, suhteelliseen ja kustannustehokkaaseen valvontaan yksinkertaistetut ähm, säännöt ja kustannusmenetelmät. Komissio on julkaissut jo kaksi yksinkertaistamistulostaulukkoa ja minun mielestäni tulokset ainakin joillain aloilla ovat huolestuttavia. Saattaa olla niin, että me emme saakaan aikaan yksinkertaistettua puitteistoa, vaan monimutkaisemman puitteiston vielä muutama sana ennaltaehkäisevistä ja korjaavista mekanismeista. Ne mainittiin täällä, mutta minä annan teille vain loppuluvut. Jos katsotaan palautukset ja korjaukset ja laskee ne yhteen, niin pääsee sellaisiin lukuihin verrattuna kokonaismaksuihin jonain vuonna 1,7 prosenttia 1,4 prosenttiin. Tätä ei voida noin vain poistaa tilintarkastustuomioistuimen virheasteesta. Miksi? Koska, Brian, niin kuten Brian sanoikin, nämä korjaukset ja palautukset tehdään ähm, vuosista n-1, 2 ja 3. Samanaikaisesti n-vuoden äh, virheet korjataan vuonna n plus 1, n plus 2 tai n plus 3. Eli Äh, tilintarkastustuomioistuimen virheaste äh, pitäisi asettaa kontekstiin. Komission korjaus- ja palautusmekanismi pitäisi ottaa huomioon. No mitä tulevaisuudessa sitten voidaan tehdä? No tässä vierainhoitoasetuksen 32 artikla on erittäin tärkeä. Jos virhetaso on jatkuvasti korkea, komission täytyy tunnustaa heikkoudet valvontajärjestelmässä ja analysoida mahdollisten korjaavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt, ja tämän analyysin pohjalta komission täytyy ryhtyä sopiviin toimiin. Tämä tarkoittaa yksinkertaistamista, valvontajärjestelmien parantamista tai ohjelman tai järjestelmän parantamista tai uudelleen suunnittelua. No, tiedän, että tässä on kulunut jo hyvin paljon aikaa tässä puheenvuorossani, mutta haluan vielä vastata tähän viimeiseen kysymykseen, kun realisti saada myönteinen tarkastuslausulma. Joissain olosuhteissa mielestäni kyllä, jos valvontajärjestelmä parannetaan ja ne ovat tehokkaita, jos kaikki, joiden täytyy toimia, toimivat tilanteen parantamiseksi, jos yksinkertaistamista varmistetaan, saadaan aikaiseksi, ja jos komission ehdotukset EU-budjetin suojelemiseksi otetaan huomioon, niin sitten sitten saatamme saada graalin maljan käsiimme lähitulevaisuudessa. Jos joku näistä elementeistä puuttuu, niin se tulee olemaan erittäin vaikeaa, erityisesti kuten edeltäväkin puhuja sanoi, eh, koska tämä kaksi prosentti on hyvin vaikea tavoite saavuttaa, erityisesti jos otetaan huomioon säästöpolitiikka, henkilöstön vähentäminen ja mahdollisesti E, se, että joillain aloilla epäonnistutaan yksinkertaistamispyrkimyksissä. Kiitoksia ja pyydän anteeksi, että tähän nyt meni näin paljon aikaa. Kiitos. Oli hyvin vaikea keskeyttää teitä, koska te olitte komissiossa vastuussa täytäntöönpanosta, sitä mitä me haluamme. Joten me tässä vielä etsimme tätä Graalin mallia eikä Graalin hautaa. No, en nyt kuitenkaan usko, että me tuolta taivaasta apua tarvitsemme, että me saamme Dassin. Ehkäpä tarvitsemme vain tilintarkastustuomioistuimen apua, mitä mieltä on Rova Kaljulaits. Kiitos puheenjohtaja. Ensin vastaakseni kysymykseen, että tilintarkastustuomioistuimen työtä on yksinkertaistanut huomattavasti se, mitä herra Kraft tässä Äh, esitti. Puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, haluaisin aloittaa muistuttamalla tästä kontekstista. 2004 me suositimme komissiolle, että se käynnistäisi tällaisen äh, yhtenäisen tarkastusmallin. Ja vuosina no, 1994-1999 tässä oli suuria eroja jäsenvaltioiden kesken. Hallintojärjestelmästä puuttui hierarkinen järjestelmä, eikä ollut kunnollista järjestelmää jäsenvaltiossa. Lähinnä komissio ja tuomioistuin sitten eh, ex post totesivat, mitä jäsenvaltioissa on tapahtunut, mutta koska eh, voimavarat olivat pieniä ja näitä tarkistuksia tehtiin niin vähän, niin eh, ei voisi sanoa, että tämä oli todellista valvontaa. Toisaalta sitten taas maataloudessa McSherry-uudistus johtui valtaviin tarkistusten lisääntymiseen jäsenvaltiossa. Ja tässä ongelma oli se, että komissio ei kyennyt näitä tarkistuksia ja tuloksia analysoimaan eikä käyttämään johtopäätöksiä hyväkseen. Samanaikaisesti 1990 tarkistukset ja taloudellinen valvonta muuttui hyvin tärkeäksi välineeksi, kun hallinnoitiin julkisia varoja. Tämä on johtanut tällaiseen integroituun sisäiseen valvontaan, jossa kaikki hallinnon tasot rakentavat tarkastuslausumansa aikaisemmille tasoille. Nämä standardit ja kosostandardit eh, olivat sitten erityisen tärkeitä vuosituhannen vaihtuessa, erityisesti Kinnokin komission uudistuksen yhteydessä. Tämä johti siihen, että komissio asetti minimivaatimukset jäsenvaltioille, kun tarkistettiin EUn rakennerahastoja 1997. Ja jäsenvaltioiden piti myös identifioida ja korjata itse heikkoudet ja riskit järjestelmässä. Se oli pakko eh, tarkistaa minimi 5 prosenttia kuluista ja tehdä sitten näistä tällainen johtopäätös. Mutta nämä muutokset eivät ole tarpeeksi tehokkaita ja riittäviä. Euroopan parlamentin pyynnöstä 2002 vastuuvapauspäätöksen myötä tilintarkastustuomioistuin laati pääperiaatteet yhtenäiselle tarkastusmallille. Tuomioistuimen mielestä on tiettyjä tärkeitä periaatteita, jotka ovat tärkeitä mille tahansa sisäiselle valvontajärjestelmälle, jossa pyritään yhtenäiseen tarkastusmalliin. No mitkä nyt nämä ovat sitten nämä yleiset periaatteet? Ensinnäkin ja kaikkein tärkeintä, tämä valvonta pitäisi tehdä yhteisten standardien pohjalta ja koordinoidusti, niin että ei turhaan tehdä päällekkäistä työtä ja tämä valvonta on tehtävä ja dokumentoitava avoimella ja seurattavalla tavalla niin, että näitä tuloksia kaikki osapuolet voivat käyttää. Eli sanoisin ihan yksinkertaisesti, tämän tarkistuksen tulosten täytyy olla käytettävissä äh, kaikille järjestelmän osapuolille. Eli tällainen äh, avoin tarkistus. Eli äh, tavoitteena on se, että mikä tahansa yhtenäinen tarkistusmalli on yhtenäinen ja avoin. Sen lisäksi me laadimme tällaisia tukipilareita, jotka vakauttaisivat tätä mallia. Ensinnäkin lainsäädännön pitäisi olla selkeää ja siinä pitäisi välttää turhaa monimutkaisuutta, eli toisin sanoen yksinkertaisesti ja selkeästi määritellä tavoitteet ja vaatimukset, joita on helppo noudattaa. Komission pitäisi myös laatia minimistandardit ja tavoitteet sisäisille valvontajärjestelmille, joissa otetaan huomioon erityiset piirteet eh, erityisillä kulualueilla. Tämä tukisi myös tuomioistuinta, kun se määrittelee ja mittaa objektiivisia kriteereitä näille järjestelmille. Sitten tilintarkastustuomioistuin kiinnitti huomiota myös meno, menojen nousulle ja sen vuoksi komissa olla kunnolliset määritelmät ja, ja keinot valvoa tätä. Haluaisin toistaa nämä tilintarkastustuomioistuimen suositukset uudelleen. Ensinnäkin lainsäädännön pitäisi luoda selkeitä ja yksinkertaisia tavoitteita ja komission pitäisi toimeenpanna nämä tavoitteet minimistandardeina sisäisissä valvonnoissa. Ja lopuksi sitten kun luodaan tällaisia menotaulukoita, niin lainsäädäntöviranomaisten pitäisi ottaa huomioon kustannus- ja hyötyanalyysi myös tässä valvontajärjestelmässä. Ja sen lisäksi otettiin käyttiin tällainen valvontamalli, jossa pyritään vähentämään valvontatyön päällekkäisyyttä, samoin kuluja ja hallinnollisia, hallinnollista taakkaa. Mutta missä sitten, mitä tulee näiden kriteereiden täytäntöönpanoon ja niiden etuihin? No, minun nopea vastaukseni voisi olla, että tästä ollaan vielä kaukana, mutta kuitenkin haluaisin antaa hieman yksityiskohtaisemman vastauksen kertoen, mitä heikkouksia tilintarkastustuomioistuin on tässä nähnyt. Tällä alueella 2007-2003 valvontapuitteistoissa pyrittiin tällaisen integroidumpaan ja tehokkaampaan puitteistoon ottamalla käyttiin tällainen kolmen tason kansallinen valvontakeino. Eli äh, ensinnäkin hallintoviranomaiset tarkistavat ja sen lisäksi muut äh, viranomaiset ja komissio sitten seuraa ja valvoo, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu ja sillä on mahdollisuus keskeyttää tai lopettaa kokonaan EUn budjetista tehtävät maksut erityiset tilintarkastusviranomaiset, äh, tilintarkastusviranomaiset on, on tai valvontaviranomainen on, on perustettava jokaiselle operationaaliselle ohjelmalle. Ja tämä lisäsi luonnollisesti EUn kulutarkistusten määrää, mutta myös niiden kustannuksia. Ja tuomioistuin viimeisessä kolmessa vuosittaisessa raportissaan on todennut, että EUn kohesiokulujen tilanne on parantunut, vaikkakin epämääräisyyksien taso on vielä liian korkea. Ja sen lisäksi valvontajärjestelmät eivät vielä toimi täysin potentiaalinsa mukaisesti. On, tuomioistuin on nähnyt useita ongelmia jäsenvaltioissa. Ensinnäkin jäsenvaltiot pyrkivät määrittelemään varojen väärinkäyttöä ja esimerkiksi aluepolitiikka Ranskassa yli 60 prosenttia näistä virheistä kuitenkin äh, löydettiin tuomioistuimessa. Ja äh, kuitenkin jäsenvartioiden viranomaisilla olisi ollut tarpeeksi informaatiota, että he olisivat itse voineet identifioida ja korjata nämä ongelmat. 2010-2001 äh, neuvosto oli tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että komissio ei voi täysin luottaa kaikkeen siihen, mitä kansalliset tai valvontaviranomaiset tekemät. Esimerkiksi se, miten äh, näitä näytteitä tavallaan metodologisesti kerättiin, ei ollut sen mukainen, mikä sen pitäisi olla. Ja sen lisäksi oli muita ongelmia. Huolimatta näistä heikkouksista, niin ne voisivat olla myös seurausta sisäänrakennetusta viasta ja eturistiriidasta, mikä liittyy tähän yhtenäiseen hallintajärjestelmään itseensä. Vaaditaan, että tässä tämä hallinnointi yhteistyössä, että sen pitäisi olla tehokkaasta ja että virheprosentin pitäisi olla alle 2 prosenttia se, että ongelmien vakavuudesta ei ole tarpeeksi raportoitu, on näkynyt 2000-2006 ohjelmakaudella. Ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tämä kävi ilmi. Ja myös se, että jäsenvaltioiden viranomaiset antoivat selvityksiä, missä lopullinen virheaste oli liian korkea. No sitten ne kustannusvaikutukset. Vahvistetut äh, valvonta, äh, valvonnat vuonna 2007-2013 on lisännyt kustannuksia. Yksi äh, arvio on 0,2 prosenttia kohesiobudjetista. Tulevaisuudessa on todennäköisesti mahdollista paremmin kohdentaa EUn kuluja, mikäli jäsenvaltioiden viranomaiset ottavat täysin vastuun ja kantavat oman roolinsa ja vastuunsa. Mutta mikäli ei kuitenkaan ole tarpeeksi valvontaa, eikä se ole tarpeeksi hyvää laadultaan, näin tilanne ikävä kyllä on ja vielä on paljon parannettavaa. Artiklat 31-33 uudessa varainhoitoasetuksessa ovat askel kohti oikeaan suuntaan ja toivon, että tämä näkyy myös vuoden 2014-2020 puitteissa. Tämä antaa komissiolle mahdollisuuden antaa myös äh, sitovaa ohjausta kansallisille äh, viranomaisille ja sitä kautta äh, vähentää näitä virheitä. Toisaalta me emme saa aikaan parempaa varojen käyttöä, ellei näitä keinoja käytetä älykkäällä tavalla. Lopuksi haluaisin hieman spekuloida eturistiriita, sisäänrakennettu eturistiriita järjestelmässä voi kuitenkin heikentää kansallisten viranomaisten työtä ja luottamusta, mikäli tähän ei oteta mukaan kannusteita ja sanktioita. Öö, ovatko sitten porkkanat pienempiä kuin öö, keppi? Niin, se komission täytyy miettiä sitä. Onko riski tarpeeksi suuri kiinni jäämiselle? Mikäli näin ei, niin silloin tämä todellakin johtaa varojen menetykseen. Tässä kuitenkin on kysymys yksinkertaisesta valinnasta ostaa euron bussilippu tai maksaa sadan euron sakko. Ikävä kyllä, mikäli tämän sakon riski ei ole tarpeeksi suuri, niin valinta on helppo. No, onneksi minulla on tässä vielä toinenkin puheenvuoro tänään, jolla voin olla hieman positiivisempi. Kiitos. Nyt sitten on jäsenten vuoro esittää kysymyksiä. Kuka haluaa aloittaa? Esittelijä, olkaa hyvä. Cheskova ja, ja sitten herra Geier. If you like. Děkuji za slovo ještě jednou, pane předsedo. Budu stručná, vrám přednost panu kolegovi. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, jotta kolleganikin ehtii puhua. Oli erittäin hyvä kuulla nämä mielipiteet. Arvostan komasti tilintarkastustuomioistuimen työtä, koska sillä on erittäin eh, merkittävä rooli toimielinten puitteissa, mitä tulee eh, tilien tarkastamiseen ja vastuuvapausmenettelyyn. Nyt haluan esittää kysymyksen tulevaisuuden kannalta. Minua kiinnostaisivat teidän mielipiteenne sekä tilintarkastustuomioistuimen että komission näkökulmasta koko komissio tehdä uusia ehdotuksia, jotka korvaavat tämänhetkisen toimintasuunnitelman. Ja toivottavasti ymmärsin oikein herra Graffin äh, lausunnosta, että myönteisen tarkastuslausulman eh, saavuttaminen tässä muodossa on melkein mahdotonta tässä kysymykseni, jotka eh, menivät tuonne tulevaisuuden puolelle. Kiitokset tästä kollega Gajer. Kiitos eh, oikein paljon näistä kaikista puheenvuoroista, jotka ovat minusta olleet kovasti hyödyllisiä sen vuoksi, että ne tavallaan selkeästi määrittelevät ne puitteet, joiden sisällä me työskentelemme ja osoittavat, että olisi välttämättä mikä on välttämätöntä vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä, jotta löytäisimme Graalin maljan. No, näkymät eivät ole kovinkaan hyvät. 19, 20 ja 21. DAS-kertomus tulee olemaan vain tällainen rajoitettu tarkastuslausuma. Ja tässä, tämä, tällä on poliittisia vaikutuksia arvioinnissa ja sitten se, sillä on myös se käytännön vaikutuksia valiokunnan työlle kaiken kaikkiaan. Manfred Kraft viittasi monin paik- moniin tällaisiin asioihin, joita voisimme komission kanssa tavallaan tehdä Minä eh, itse omassa kertomuksessani myös viittasin siihen, mikä kuuluu jäsenvaltioiden vastuuseen, mikä tämän parlamentin ja tämän parlamentin eh, vaatimuksista sinä viittasit siihen, sanoit, että täytyy huolehtia siitä, että on tiettyjä puitesopimuksia, jotta, jotka eivät heikennä taloudellista hallintoa, vaan eh, kuormittavat sitä. Meillä on tässä parlamentissa meillä on tietyt vaatimukset, mutta ei saa kuitenkaan tehdä sellaisia vaatimuksia, että varojen valvonta vaikeutuu, koska silloin myös virhe määrä voi lisääntyä. Näin taulukoihin vielä, onko mahdollista, että komissio voisi säännöllisesti informoida parlamenttia näistä komission taulukoista ja missä ne on ylitetty. Se on ihan vähimmäinen, mitä me haluamme tässä olisi se, että ammattivalio- äh, asiavaliokunnat tietäisivät näistä puitteista ja ehkä tässä tehdään poliittisesti oikeita askelia, mutta tässä nyt kuitenkin näyttää siltä, että monimutkaistetaan sääntöjä, jonka myötä virhemarginaali kasvaa, koska avoimuuden täytyy myös olla tärkeää. Koska me emme voi olla joka puolella neuvottelemassa. Meidän täytyisi voida toimia avoimesti ja sitä kautta meillä oli sitten vielä mahdollisuus vielä tämän vuoden aikana vaikuttaa tähän puitesopimukseen. Ehkäpä me onnistummekin tässä ja ehkä kykenemme sitten sitä kautta estämään virhemarginaalien kasvun. Uh, Muita kysymyksiä? Onko todellakin mahdotonta, että komissio harmonisoisi yksikköjensä toimintoja, jos todella olisi poliittista tahtoa ja jos komission puheenjohtaja tätä tukisi ja veisi asiat läpi, niin uskon, että voisimme saavuttaa enemmän. Tämä on minun vilpitön vakaumukseni. Sitten toinen kysymys. Jos komissiossa ollaan täysin vakuuttuneita siitä, että tämä ei ole mahdollista, keskustellaanko komissiossa tällä hetkellä siitä, että tehtäisiin, tai jäsenvaltioiden kanssa keskustellaanko siitä, että muutettaisiin perussopimuksia sitten. Tämä voisi yksi keino päästä eteenpäin ja korvattaisiin tarkastuslausuma suoritepohjaisella lähestymistavalla. Kuuluuko tämä aloite, oliko on todellakin pelkästään komissiolla? Tämä on tärkeä kysymys. Minä tiedän kyllä, että tässä ehkä ylittää liittyvät teidän omat toimivaltuutenne, herra Graham, mutta haluaisin mainita kuitenkin, että mainita tämän täällä julkisessa valiokunnassa, että voitte esittää myös omia henkilökohtaisia kommentteja, jos haluatte. Thank you, Chairman. I will start. Kiitos eh, puheenjohtaja. Aloitan eh, teidän kysymyksestänne, joka on hyvin haastava kysymys. Tiedätte tietenkin, että koko maailmassa ei ole paljoakaan tällaisia perustuslaillisia järjestelmiä, jotka muistuttaisivat tarkastuslausumaa. Joten me olemme hyvin ainutlaatuisessa tilanteessa ja uskoakseni menneisyydessä heijasteltiin jo tätä ajatusta perustamissopimuksen muuttamisesta. Luonnollisesti tätä voitaisiin käyttää väärin myös äh, poliittisessa keskustelussa, ihan kuten Dassiakin käytetään väärin poliittisessa keskustelussa, koska kommentti voi olla, että no, he eivät kykeneet toimittamaan sitä, mitä he lupasivat meille toimittaa, ja sen vuoksi he lähtevät nyt sitten muuttamaan äh, sääntöjä. Te mainitsitte ihan oikein, minä olen eh, teknikko, teknokraatti enemmänkin kuin eh, eh, poliitikko, ja tämä on tekninen kysymys. Minun täytyy sanoa, että Euroopan kansalaisena minä en olisi ollenkaan tyytyväinen, jos DAS katoaisi. Tai olisin onnellinen, jos se katoaisi perustamissopimuksesta. Sen vuoksi, että joku aikaisempi puhuja esitti kysymyksen, mikä on tärkeämpää, noudattaminen vai toteuttaminen. No minulle tärkeämpää on, että toteutetaan. Ihanteellisessa maailmassa noudatus, sääntöjen noudattaminen liittyy toteuttamiseen, mutta se on vain ihanteellinen maailma. Me tiedämme, että hyvin usein näin ei ole. Te esititte toisenkin kysymyksen. Miksi ei ole mahdollista, että meillä olisi johdonmukaisempi lähestymistapa koko komissiossa. No, minun täytyy sanoa tähän, että meillä on erilaisia riskiprofiileja komissiossa. Meillä on jaettua hallintoa, meillä on keskitettyä hallintoa, hajautettua hallintoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Siksi tämä tällainen yksi koko sopii kaikille, on hyvin vaikea toteuttaa. Meillä on ollut tämä toimintasuunnitelma tästä integroidusta valvontajärjestelmästä, mutta kuitenkin piru piilee yksityiskohdissa ja sen vuoksi on ollut välttämätöntä hieman sopeuttaa näitä eri alueita ja niiden ohjeita, joita täytäntöön pannaan. Mitä sitten tulee tähän hyvin tärkeään kysymykseen, joka liittyy yksinkertaistamiseen ja näihin taulukoihin? Nämä kaksi taulukkoa jotka komissio on hyväksynyt tähän mennessä, ovat äh, julkisia asiakirjoja. Ja minusta ne tarjoavat hyvin avointa informaatiota siitä, mikä oli alkuperäinen ehdotus ja mikä oli se tavoite, jonka komissio niillä halusi saavuttaa ja missä tällä hetkellä mennään. Tässä minusta komissio on ollut hyvin avoin siitä, mitkä ovat nämä asiat ja mitkä ovat mahdolliset riskit, mikäli meillä ei ole luotettavia indikaattoreita tai jos on korkeampia virhemarginaaleja myös tulevaisuudessa. Ja mitä sitten tulee edustaja Cheskovan kysymykseen, onko komissiolla suunnitelmia esittää ehdottaa uutta toimintasuunnitelmaa. Minä henkilökohtaisesti, siis tästä ei ole vielä puhuttu minun toimielimeni virallisella tasolla, mutta minusta artikla 32 kohta 5 varainhoitoasetuksessa on paljon parempi väline, kun me näemme, että että virhemarginaali on tietyillä politiikan aloilla liian korkea, silloin meidän täytyy analysoida, mitä me voimme tehdä tilanteen parantamiseksi. Meidän täytyy analysoida nämä kustannukset ja mitä siinä on hyöty, hyötyä, eli tällainen analyysi. Ja yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa me voimme tehdä edistysaskelia nykyisen tilanteen parantamiseksi. Sitten haluaisin vielä painottaa. Minä uskon, että huolimatta tästä kahden prosentin kynnyksestä, joka on todella tiukka, mikäli parannetaan valvontajärjestelmiä ja indikaattoreiden tehokkuutta, tehokkuus on luotettavia, on yksinkertaistettu sääntöjä sekä parannettu sitä, että suojellaan budjettia. Jos tämä kaikki toteutetaan, niin uskon, että voimme saada aikaiseksi positiivisen tarkastuslauseman. Kiitos. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. On aivan totta se, mitä Geyer sanoi, hän käytti minun metaforini ja me tähän keskusteluun tästä hallinnointijärjestelmästä ja siitä, että se täytyy muuttaa radikaalisti. Hän oli kriittinen myös budjettiviranomaisen kohteen. Sanoi, että seuraava kausi voi olla monimutkaisempi kuin edellinen todellakin, koska se on hybridi tästä input- ja output-perusteisesta hallinnointijärjestelmästä me olemme lainsääntäjän käsissä siinä, mitä me teemme, mitä me teemme valvontamme. Ja seuraavassa esityksessänne keskityn siihen, miten voidaan siirtyä tähän tähän toisenlaiseen tarkastukseen. Minulla on hiukan myös vivahteikkaampi mielipide nyt tästä asiasta. Tarkastuslausumassa ei vaadittu integroitua valvontapuitteistoa. ennen kuin siis DAS annettiin niin, että se perustui tällaisen tarkastusketjuun. Tässä tarkastusketjussa on vieläkin puutteensa ja heikkoutensa, mutta se on äh, tulemassa täyteen elämää ja parannuksilla se voi vielä toimia. Ja tämä vie yhtenäisen tarkastusmallin hengen eteenpäin. Valitettavasti syntyi e, liian aikaisin. Nyt me olemme melkein täyttäneet kaikki vaatimukset, jotta se voi toteutua. Historia toistaa itseään. Tämä kuulostaa nyt kriittiseltä, mutta annan selityksen myöhemmin, kun kuulette toisen puheenvuoron. Kiitoksia. We... Kiitos. Ehdotan, että jatkamme eteenpäin. Ja pyytäisin äh, Jules Mäyssiä siirtymään tänne panelistien joukkoon. Ja kiitokset teille, herra Graf. Pyytäisin että tässä nyt eh, vaihtelemme täällä näitä paikkoja, kierrätämme niitä, kun niitä on niin tiukassa. Kiitokset kaikille asiantuntijoille. Tervetuloa, Jules Mäys. Te olette komission sisäisen tarkastuksen osaston entinen päällikkö. Tarkastuslausuma ja yhdennetty sisäinen valvonta, ainoa keino on teidän puheenvuoronne otsikko. Rakentava ero muut keinot palauttaa EU-kansalaisten luottamus ja usko siihen, että EUn taloudenpito on huipputasoa. Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Aikaisemmat puhujat, tietysti esittelee herra Rova Cheskova, tekivät tehtäväni todella helpoksi. Nyt voin vain täydentää eri huomioita, joita tänään on esitetty. Nyt kaikki tuntuu kuitenkin kulkevankin oikeaan suuntaan. Yksi iso ero minun ja aikaisempien puheen välillä on. Aikaisemmat puhujat vuosivat tässä evoluutiota, kehitystä ja minä haluaisin lopuksi vaatia tässä revoluutiota, vallankumousta kahdessa pääkohdassa. Haluan keskittyä siihen, että puitteet saadaan oikeille paikoilleen alussa ja myös loppuvaiheessa. Alkutasossa vastuut jäsenvaltioilla selvennetään aivan erityisesti kansallisen tarkastuslausuman tai vakuutuslausuman kohdalla ja sitten exit-puolella, kun tarkastellaan ulkoista tarkastusta olemme tavallaan riippuvaisia siitä, mitä kutsumme mukavasti dasseksi tarkoituslausumaksi. Ehkä voisin tässä purkaa hiukan myyttäjä, joita toistuvasti tulee esiin keskustelussa. Äh, tietotarkastustuomioistuimen perustaja isät eivät koskaan aikoneet saada mitään tarkastuslausumaa aikana. He pyysivät äh, yhtä tarkastuslausumaa, eivätkä tätä tiettyä tarkastuslausumaa. Tilintarkastukset liittyvät ongelmat ja liittyvät siihen, että silloin kun on tietyt säännöt, niin tästä tulee omaa kieltään, niin siitä tulee kulttuuria. Siksi on äärimmäisen vaikea siinä vaiheessa poistaa ihmisiä tästä mm, tavasta, koska on monia omia etuja mukana. En usko kuitenkaan, että perussopimukseen laatijat ja tilintarkastustuomioistuimen perustajajäsenet, joissa koskaan tarkastelisivat tämä tämä tilannetta, kuinka monimutkaista kaikki on ja miten asiat ovat edenneet ja kehittyneet, minkälaisia mahdollisuuksia on ja miten jäsenvaltiot tavallaan ovat kiertäneet omaa vastuutaan. Olen varma, että he kyllä kääntyisivät haudoissaan, jos tämän tietäisivät. Joten täällä yhteistä meillä puhuilla on se, että me kyseenalaistamme jossakin määrin tarkastuslausumankin jotkut meistä. Ja ja korostan kovasti, että jäsenvaltioiden pitäisi luopua vastuuttomuudestaan. Mitä tässä omassa puheenvuorossani yritän saada aikaan, on uudelleen vahvistaa, mitä olen viimeisen 6, 7, 8 vuoden aikana sanonut, ystävästä, olette kutsuneet minut tänne joka vuosi paikalle, ja minulle nämä tapahtumat ovat tulleet tällaiseksi déjà vu-tapahtumaksi, jossa minä tavallaan juhlistan edistystä saatu aikaan, ja hienoa edistystä onkin saatu aikaan, mutta me emme koskaan tunnu pääsevän perille, ja ehkä tämä on tällaista harhaa joka tapauksessa. Ehkä pääsemme jonnekin, koska meidän tavallaan pitää seurata evoluutiota, poliittisessa toiminnassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta ei ole mitään sellaista, minkä pitäisi olla tiellä, että muutettaisiin tätä paradigmaa ja siirryttäisiin parempaan menettelytapaan. Keskityn tässä kahteen asiaan. Saadaan asiat alkuvaiheessa kuntoon ja myös asioita parannetaan äh, loppuvaiheessa, exit-vaiheessa. Olen jättänyt pois tämän keskiosan. Harmi, että en voinut osallistua keskusteluun kun puhuttiin talousarviotuesta ennen tätä kuulemista. Me olemme paljon keskusteltu Maailmanpankissa, se on työssä viisi vuotta valvojana eri, ja olemme käsitelleet tätä eroa, joka on projektituen ja budjettituen välillä, ja on hienoja rinnakkaisuuksia näiden kahden mallin välillä, ja on myös aika hauskoja anekdootteja kerrottavana omasta talousarviotuestamme, joka, jota nähdään tavallaan hanketukena ja se on järjestetty menettelytavallisesti, tai sitä on jotenkin mm, puettu, mainostettu, somistettu, ja kun näitä on kohesiorahastoa ja maataloutta, niin aikaisemmissa yhteyksissä vahvasti puolsin sitä, että ei edes kutsuttaisi tätä ohjelmointitueksi, vaan kutsuttaisiin talousarviotueksi. Jos ajatellaan poliittista liikkumavaraa, joka on niin vähän, että ei voida muuttaa varoja maasta toiseen, niin silloin no, tavallaan on kyse budjettituesta. Sitten kansallisista tarkastuslausumista tai vakuutuksista. Ensimmäistä, tätä ensimmäistä kertaa ehdotettiin 2001 sisäisten tilintarkastajien vuosittaisessa konferenssissa. Ja sitten min, mielestäni aika hyväkin on saatu aikaan 2005 paikkeilla parlamentti omi tämän ajatuksen, jos päätoimijat ovat halli- kansallisia hallituksia, jos kansalliset hallitukset ovat velkoja ja rahoittajia, niin missä sitten on epäjärkeä kuin siinä, että pyydetään, että nekin ovat tilivastuullisia siitä, että rahat on käytetty kunnolla asianmukaisesti ja kaikista tuloista on asianmukaisesti ilmoitettu. Tämä on todella tuskallista. Ka- kaksi, kolme, neljä maata on vapaaehtoisena tullut esiin, mutta kuitenkaan näistäkään mikään ei halua vakuuttaa, että niiden ovat täysin puhtaat EUlle. Istun täällä EUn kansalaisena veronmaksajana joilla on hiukan enemmän aikaa lukea blogeja ja lukea sanomalehtiä ja niin edelleen. Ja kuvitelkaa, että meidän täytyy vierailla missä tahansa maassa, joka nyt tarvitsee tällä hetkellä apua, ja meidän pitäisi siellä kertoa hallitukselle, että te vaaditte, että kansalaisenne allekirjoittavat veroilmoituksensa, te vaaditte, että he vakuuttavat totuudenmukaisuuden verovähennyksissä, joita he ilmoittavat, te vaaditte, että veronmaksajat var- vakuuttavat, että he ovat ilmoittaneet kaikki tulonsa. Mitä te oikein teette omille kansalaisillenne? Tällainen tilanne meillä on kansallisten tarkastuslausumien kohdalla. Kansalliset hallitukset kieltäytyvät käytännössä olemassa tilivelvollisia kaikkein ratkaisevimman tärkeissä periaatteessa – joka liittyy vastuuvelvollisuuskysymykseen. Kyseessähän on EU-menot ja sitten mitä ne antavat EUlle. Minä en ymmärrä ollenkaan, miten tilintarkastustuomioistuin voi allekirjoittaa ja hyväksyä tulot EU:ssa, jos perus toimijat eivät halua, eivät voi, eivät aie allekirjoittaa tulojaan. En näe mitään muuta vaihtoehtoa. Tässä tulee tämä väki, äh, vallankumouspeli. Jos ette lähetä meille kansallisia val, varustuslausumia ensi vuodelle mekään, niin me lähetä teille mitään rahoja sitten. Te voitte alkaa 10 prosentin alennuksella tai 20 prosentin vähennyksellä, mutta jo, jos tämä on ainoa tapa saada uskottavuutta ja luottamusta takaisin järjestelmään. Täm, tästä pääsenkin tähän, äh, näihin loppupeleihin ulkoinen tarkastus tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma. Lopusta, tällä välillä on tehty paljon hyvää työtä ja pääarkkitehti, hän istuu aivan vieressä, niin hän täytäntöönpanee tätä kaikkea. Hän on todella saanut paljon aikaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Euroopan parlamentin myötäavustuksella. Dasista hyviä uutisia on, hyvä uutinen on se, että kukaan eivät perustaja, isät tai perussopimusten laatijat, kukaan ei ole koskaan pyytänyt tarkastuslausumaa tässä muodossaan, joten Tämä on aivan avoin asia keskusteltavaksi. Mielestäni tarkastuslausuma on saanut aikaan paljon hyvää viimeisen 10-15 vuoden aikana, kun on parannettu Valvonta ja tietoista valvonnan merkityksestä, mutta en näe mitään syytä, erityisesti kun ajatellaan tätä, sitä taustaa vastaan, että jäsenvaltiot eivät halua allekirjoittaa perusasiakirjoja, niin miksi pitäisi olla tällainen prosessia eteenpäin vievä, statistisesti äh, haavoittuvainen järjestelmä tai harjoitus tai eikä harjoittaa. Pitäisi pikemminkin tarkastella, mitä pääosasto market tekee. Tekeekö se työnsä hyvin? luoko se sellaista markkinaosuutta, että ne toimivat. Kun tiedetään, että meillä on 3,5 prosenttia tai 2,5 prosenttia, en tiedä mikä tämä virhe, olen virhetaso on, sillä ei ole väliä. Ette ehkä ole kuulleet tätä aikaisemmissa puheenvuoroissani, mutta yksinkertaisesti ole täysin kyllästynyt tarkastuslausuma, teidänkin kyllä pitäisi mielestäni olla. Ja jos todella olette sitä mieltä, että se tuo jotakin uutta, niin voin kertoa, mitä DAS-keskustelu tulee olemaan 2018. Täsmällisesti voin kertoa. Sieltä voidaan poistaa yksi tai kaksi prosenttiyksikköä. Ja täällä te istutte tappelemassa asian kanssa, kun 500 ihmistä ympäri Eurooppaa yrittää löytää, onko yksi prosentti, yksikkö tai kaksi tuolla tai täällä oikein. Pitäisi päästä tästä kokonaan eroon. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi vain tehdä, mitä perussopimuksellakin on kuvattu. Tilintarkastustuomioistuimella on vapaat kädet harjoittaa suoritepohjaista tarkastusta. Siellä on tili- velvollisuus tarkastaa tilejä. Ja joku ilmeisesti haluaa kertoa minulle jotakin, kun puhelin soi. Tässä prosessissa heidän täytyy testata transaktioita niin kuin on vaadittu, mutta missään perussopimuksessa ei ole sitä säädöstä, että meidän pitää tässä muodossaan tarkastuslausuma antaa. Puheenjohtaja, haluaisin lopettaa näihin iloisiin sanoihin. Kiitos oikein paljon, herra Mäys. Ehkäpä joku haluaa antaa teille suoraa palautetta siihen, mitä te sanoitte, vaikkakin tämä menee suorana nettiin, mutta nyt puheenvuoro sitten äh, Rova Kalilaille. Niin- te kaikki kuulitte sen, herra myös, myös sanoi, että tarkastuslausuma on järkevä ainoastaan, jos jäsenvaltiot antavat ensin kansallisen lausumansa. Ja näin minäkin sanoin tuossa kysymys- ja vastaussessiossa äsken, joten onnittelen häntä siitä, että me olemme samaa mm, mieltä tilintarkastustuomioistuin ja hän. Kuten sanoin edellisessä puheenvuorossa, niin viimeisen vuosikymmenen aikana on ollut parannuksia EUn kohesiorahaston täytäntöönpanossa. Ja tähän on liittynyt se, että tarvitaan monitaskainen Ähm, rahoitusvalvonnan äh, järjestelmä. Kuitenkin, kuten Tiltax-tuomioistuin on usein sanonut, virheen tekemisen seuraukset ovat liian alhaiset, äh, koska ei ole riittävästi hyvin määriteltyjä kriteerejä. Miten kysymys nousee, onko nykyhetkinen moni, äh, raskas ja monimutkainen Äh, hallinnointijärjestelmä sellainen, että koska voidaan saada myönteistä tarkastuslausumaa ilman liiallisia kustannuksia. Lausunnossa on 6-2010, joka koski varainhoitoasetuksen uudelleenlaatimista. Tilintarkastustuomioistuin korostaa, että on erilaisia äh, vaihtoehtoja, jos on äh, epäkäytännöllistä saada korkea, mm, noudat, korkea sääntöjen noudattamisen tasoista. Esimerkiksi sääntöjen yksinkertaistamista, ohjelman uudelleen suunnittelua, valvonnan lisäämistä muun muassa. Komissio on tehnyt jonkinlaista edistystä sääntöjen yksinkertaistamisen kan- suhteen ja lisännyt valvontaa, mutta tämä ei ehkä riittävää. Ehkä täytyy radikaalisti uudelleen suunnitelma taustalla tämä järjestelmä. Vuoden 2014-2020 kohesiopuitteisto antaa joitakin rajoitettuja mahdollisuuksia, jotta voidaan yhdistää maksut tuloksiin. Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti yhdistää rahoituksen tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi niin kutsutten yhteisten toimintasuunnitelmien kautta tämä on hyvä askel eteenpäin, mutta kannustimet toimivat myös väärään suuntaan. Vaarana on se, että tämä ainoastaan korvaa per, täydentää eikä korvaa tätä perinteistä input pohjautuvaa järjestelmää. Komissio otti käyttöön eh, erilaisia yksinkertaistamia toimenpiteitä byrokratian vähentämiseksi ja horisontti 2020 menee vielä askeleen eteenpäin. Onko tämä nyt sitten ähm, hyvä ehdotus ja hyödyntävätkö edunsaajat tätä, sitä täytyy katsoa, mutta meillä on jo epäilyksemme, jos äh, katsomme millaista kokemusta on syntynyt yksinkertaistetuista maksujärjestelmistä äh, seitsemän puiteohjelman oh, hankkeissa. Aikovatko jäsenvaltiot ottaa sen riskin, että ne muuttavat mm, perinteisiä äh, varainhoitojärjestelmiä? Ottavatko ne sen riskin, että ne ottavat äh, tällaisen äh, toiminnan tarkastukseen perustuvan järjestelmän käyttöön, jos riskit ovat suuret? No, katsotaan nyt sitten, millaisiin tilintarkastus tuloksiin. Tuomioistuin kertoisi ideaaliskenaariossa, jos meillä olisi siis toiminnan tarkastus, tällaisen tuloksiin perustuva hallinnointijärjestelmä. Tämä johtaisi luonnollisesti toiminnan arviointiin ja tilintarkastustuomioistuin voisi antaa jotain hyvää tietoa siitä, onko tavoitteet saavutettu eh, tarkastuslausumassa. Vuoden 2012 eteenpäin tilintarkastustuomioistuin ei enää eh, tarkasta maksuja ennen kuin ne kuvastavat taloudellista todellisuutta. Eh, tämä myös kuvastaa paremmin päätöslauselmia, kun hankkeet päätetään. Tämä muutos oli mahdollista ainoastaan, koska komissio vihdoinkin täytäntöönpanoi hyväksyttävällä tasolla muutoksen kassaperusteisesta suoriteperusteisiin tilinpitoon. Sen jälkeen, kun tämä tilintarkastustuomioistuimen tarkastusmetodologia on muuttunut, me tämän tarkastuksemme käytännön arvo riippuu hyvin paljon siitä, mitä nämä tavoitteet ovat. Perustuuko se inputtiin vai prosessiin, tämäkin tarkastamme. Meidän unelmassamme säännöt, joiden pohjalta tehdään tilintarkastukset ovat sellaiset, että saadaan hyviä julkisia palveluja niin, ja hyödykkeitä. Liian monimutkaiset säännöt eivät tee tilintarkastajista onnellisia. Kukaan tilintarkastaja ei pidä tällaista liian monimutkaisista säännöistä, mutta tarkastajan on noudatettava olemassa olevia sääntöjä. Komission täytyy ehdottaa parempaa EUn varainhoidon puitteistoa ja parlamentin neuvoston täytyy päättää näistä ehdotuksista. Nyt otetaan askel taaksepäin. Tämänhetkinen järjestelmä on suunniteltu niin, että se perustuu inputtiin. Se on järjestelmä, jossa pääosin keskitytään mm, absorptioasteeseen muun muassa. Ja nyt tämän päälle yritämme laittaa muuta vaatimuksia, jotka liittyvät politiikan tavoitteiden saavuttamiseen. Voiko tämä järjestelmä todella tuottaa tuloksia? ilman, että on oikea pohjaa, jota vastaan mitataan. Esimerkiksi, että käytäisiin keskustelua siitä, millaisia tuloksia halutaan saavuttaa eri palvelujen hyödykkeiden tarjoamiselle. Ilman tätä ei voida muuttaa suuntaa. Meillä on jo huolestuttava varoitus tästä mm, tämä ensimmäinen arviointikertomus ei ole komission syy siitä, että tämä sisältää valtaisan määrän tietoa menoista, niin ei ole hyödyllistä arvioida toimintaa ilman, että on tällaisia toimintaindikaattoreita. Olemme hyvin ensimmäisen askeleen ottaminen on haastavaa. Meidän täytyisi keskittyä mm, tuloksiin, mitä Euroopan veronmaksajat saavat rahoistaan, hyödyttyvätkö edunsaajat todellakin EUn rahoitustuksesta. Toiminnan tarkastus mahdollistaisi äh, rahojen hallinnoinnin eri tavoitteiden pohjalta, mutta indikaattorien asettaminen, siitä täytyisi suunnitella huolella. Järjestelmän täytyy olla riittävän joustava, jotta se ottaa huomioon myös perustellut ongelmat. Tämä täytyy lähteä tavoitteesta EUn tasolla, esimerkiksi Connecting Europe tai joku muu hyväksyttävä tavoite, ähm, joka, joka täytyy äh, kunnioittaa myös toissijaisuusperiaatetta. Tällä hetkellä on paljon budjettiotsakkeita, joissa tällaisia selkeitä tavoitteita ei ole. Sen takia näiden nämä budjettiotsakkeet eivät varmasti, varmaankaan noudata toissijaisuusperiaatetta ja niiden ei pitäisi olla budjetissa laisinkaan. Jos selkeitä EU-tason tavoitteita ei ole, niin sitten on hyvin vaikea jakaa tämä kansallisiin tavoitteisiin, joiden avulla voidaan saavuttaa EU-laajuiset tavoitteet. Seuraava askel toiminnan tarkastukseen perustavaan budjetoitiin täytyy olla nykyisen budjetin rationalisointi. Tällaisella askel askel lähestymistapalla komissio voi saada todellisen tuloksen, mutta olemme vielä kaukana tästä. Mitään nopeaa ratkaisua ei ole. Poliittinen konsensus on ensin saavutettava tämä, tämä varten tarvitaan todennäköisesti neljä tai viisi vuotta ennen kuin saadaan käyttöön tämä järjestelmä ja sit sitten sitä täytyy valvoa jatkuvasti. Ei pelkästään ole kysy teknisistä ongelmista, vaan myöskin siitä, miten mm, varainhoitajat toimivat. Siis tarvitaan kulttuurillista ja käytöksen muutosta. Kaikki tämä voidaan aloittaa varahoitusnäkymissä äh, 2014-2020. Se pitäisi aloittaa ainoastaan niillä aloilla, joissa toissijaisuusperiaate pystytään todistamaan kuvaamaan ja se näkyy selkeissä tavoitteissa. Nämä tavoitteet on sitten määritelty EU-tasolla, kansallisella ja alueellisella tasolla. Tätä varten tarvitaan tar- testausaikaa. Minä itse ehdotan tässä kohesiota ja maatalouden ja tutkimuksen toista pilaria. Uskon, että tämä on saavutettavissa, erityisesti koska EUn budjetti on hyvin pieni, vain yksi prosentti jäsenvaltioiden yhteisestä BKT, eikä sen tarvitse kattaa kaikkia niitä toimijoita kansallisen budjetin täytöön. Toimintaperusteinen budjetointi, sen täytäntöönpano ja valvonta, jota yksikään valtio ei ole vielä onnistunut toteuttamaan, voitaisiin ehkä saavuttaa EUn budjetissa. Se ei olisi ensimmäistä kertaa, että EU olisi eturintamassa varainhoidossa taloudenhoidossa. EU on eturintamassa esimerkiksi kansainvälisisten tilinpitostandardien suhteen, vaikka jäsenvaltiot vieläkin pohtivat, ottavatko ne käyttöön tällaiset tilinpitostandardit vai eivät Eurostatin suureksi harmiksi mutta minun täytyy varoittaa teitä, vaikka tällä järjestelmällä on mahdollisuus antaa teille lisätietoa menojen laadusta. Se ei välttämättä anna automaattisesti myönteistä tarkastuslausulmaa. Komission jäsenvaltion täytyy vielä ottaa vastuunsa ja täyttää tehtävänsä ja olla rehellisiä, avoimia ja vastuullisia ilman julkisen hankintojen sääntöjen virtaviivaistamista. Hankkeet, jotka saavat könttäsummia, ovat vaarassa ylittää budjettinsa tai että ne eivät saavuta tavoitteitaan. Silti uskon, että tämä on saavutettavissa askel askeleelta, kun puhuin tästä surevaliokunnassa parlamentissa noin kaksi vuotta sitten. Minua syytettiin siitä, että olen epärealistinen ja vallankumouksellinen. Nyt herra Myys sanoi, että tämä on vallankumouksen lähestymistapa, ja tämä mielestäni osoittaa, että tällainen mielipiteen vaihto on jo tapahtunut. Uh, and, uh, some... Kiitos. Joskus myöhäisessä vaiheessa päivää äh, saa tällaisen vallankumouksellisen herätyksen. Ja ehkäpä todella voidaan muuttaa järjestelmää. Avaan nyt äh, keskustelun. Jan Müller, ole hyvä. Thank you, uh, Chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Täytyy pyytää anteeksi, että en voinut olla keskustelun kuulemisen alkuosassa. Minulla oli kiireinen kokous muualla parlamentissa. Näin välillä käy. Olen kuullut varsin mielenkiintoisia asioita. Ja se, mitä herra myös tässä sanoi, että tilintarkastustuomioistuinta ei mitenkään sido tarkastuslausuman laatiminen tässä muodossa kuin nyt on tehty. Ja he voivat tehdä, harjoittaa suorteperusteista suoriteperusteista tarkastustoimintaa. En tiedä, mikä tämä ero on sen välillä, mitä nyt tehdään, mutta mietinpä sitä, jos 18 vuoden ajan paras, parhaat ja fiksuimmat koko Euroopassa päättävät, että metodologia on paras, niin mitä me sitten voimme tehdä Euroopan parlamentissa tätä vastaan, jos 27 jäsenvaltioiden huippua sanoo, että tämä ja tämä on paras metodologia, miksi meillä olisi sitten syytä tätä kaikkea epäillä. Tämä on yleinen kommentti. Tämä on tavallaan ainoa tapa tässä toimia. toimia. Ja mitä tulee tarkastuslausumaan vielä, aika pitkälti ollaan samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi itse vakuuttaa, antaa tarkastuslausuma. Tätä parlamenttikin on tukenut. Oli itse esittämään 2003. Joka vuosi me olemme toistaneet samaa viestiä Jonkun verran valoa näkyy nyt horisontissa, vaikka himmeä valo vielä on, mutta kun ajatellaan uutta varanhoitoasetusta, joka on olemassa, niin sitä myötä on mahdollista, että vapaaehtoiselta pohjalta jäsenvaltiot antavat tällaisen tarkastuslausuman itse. Ainoa asia, joka meidän nyt pitää tehdä, on, miten se voi olla hyvä vaihtoehto jäsenvaltio? Miten niitä voidaan houkutella tällainen tarkastuslausuma antamaan, antamaan? En usko, että on realistista sanoa, että EUn täytyy antaa sank- sakko, jos näin ei tee, koska ei näitä sakkoja voida antaa ennen kuin on lainsäädäntöä olemassa tässä asiassa, enkä usko, että jäsenvaltiot tähän suostuvat että on, on, no, niitä on niin vaikea saada sopimaan jo vapaaehtoisesti, joten tässä vaiheessa tämä ei ole ollenkaan realistista. Joten meillä pitää olla jonkinlainen houkutin, joka saa jäsenvaltiot antamaan vapaaehtoiselta pohjalta vastuuvapauden. Voisimme ajatella vähempää, vähempiä tarkastuksia ja valvontoja. Luottaisimme niihin parin kolmen vuoden aikana, mutta jos on mitään, teillä on mitään ehdotuksia asiasta, niin se olisi todella tervetullutta, koska komissio ja parlamentti ovat vakuuttuneita siitä, että jotakin meidän tällä, täytyy asialle tehdä, mutta sen pitää olla myös houkutteleva vaihtoehto jäsenvaltiolle, joten todellakin ehdotukset ovat äärimmäisen tervetulleita. Yeah, thank you very much, Jan. Uh, Kiitokset Janne ja sitten meidän esittelijämme Rova olkaa hyvä. Kiitos. Tällä kertaa minulla ei ole mitään kysymyksiä. Haluaisin vain sanoa, että kaikki mitä minä halusin alun perin kysyä herra Mäysiltä, niin hän hyvin mielenkiintoisessa puheessaan jo vastasi kysymyksiini. Ja sen vuoksi haluankin kiittää teitä erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta, samoin kuin tilintarkastustuomioistuinta. Minulla ei ole täydentäviä kysymyksiä, olen lähes kaikesta samaa mieltä. Kiitos. No, ennen kuin lähdemme vastauskierrokselle, niin minua kiinnostaisi, miten komissio suhtautuu asiaan. Ehkä esitän kysymyksen herra Graffille. Ja sitten herra Grain ja Michael Parslin ja Roger Levin äh, alkupuheenvuoroihin linkki olisi mielenkiintoista. Herra Graff, oletteko te tyytyväinen siihen, mitä Rova Kaljulait tässä ehdotti? Uh, thank you, Chair. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todella tyytyväinen ehdotuksiin, joita tässä tehtiin, koska ne avaavat mahdollisuuden ottaa mukaan vaihtoehtoman va- taloudenhoidon. Se on täydentävä eh, seikka DASin liittyviin sääntöihin. Jos sallitte, niin esittäisin vielä yhden kommentin herra Mulderin puheenvuoroa hänkin viittasi siihen, mitä herra Mäys sanoi. Jos aloitan integroidusta sisäisestä valvontajärjestelmästä, me olemme so- tavallaan koonneet yhteen kaikki välineet, jotta se toimisi tehokkaaksi. Ongelmana on se, että se ei vielä toimi tehokkaasti. Toivon, että esityksenne oli tässä mielessä selkeä. Jos me soveltaisimme sokeasti tai käyttäisimme sokeasti tietoja, joita jäsenvaltiot antavat, niin silloin mentä, mentäisiin metsään, koska he kertovat, että meillä on pyhä graalimalli, joka käsissä on, homma on kunnossa, mutta komission tasolla on sellainen konsensus, tämä ei ole oikein, ja varmasti parlamenttikin on näillä linjoilla, koska muutoin niin tiukkaa arvostelua ei oltaisi kuultu esimerkiksi vastuuvapausmietinnön yhteydessä, joten yhdessä komission ja tilintarkastustuomioistuimen pitää painostaa jäsenvaltioita teknisellä tasolla ja parlamentin taas poliittisella tasolla, jotta saadaan luotettavaa tietoa, koska ilman oikeaa diagnoosia tilanteesta me emme pysty täytäntöönpanemaan tarvittavia toimia, jotta voisimme parantaa tilannetta. Sitten kun näin on, niin silloin tietysti kansalliset taustalausumat ovat järkeviä, koska siinä poliittista painosta painetta asetetaan siihen suuntaan niille, jotka tuottavat tätä tietoa. Jos tiedot eivät ole luotettavia, silloin tässä luodaan enemmänkin ongelmia, koska tässä, tähän liittyy ristiriitaisuuksia ja jonkun täytyy olla sitten mm, tuomarina, kuka on oikeassa, kuka ei. Tämän halusin sanoa vielä tästä. Yeah, thank you very much. Kiitokset. Haluaako joku muu meidän ulkopuolisista asiantuntijoista vielä käyttää puheenvuoron? Herra Gray. Haluaisin vain sanoa muutaman sanan sen näistä ehdotuksista. Mutta perustamissopimusta. Komissio ajatteli tätä silloin, kun Lissabonin sopimus oli pöydällä, mutta mitään ei kuitenkaan ehdotettu. Eli se tullut tilintarkastustuomioistuimelta tai Euroopan parlamentilta. Eli komissio ei näitä muutoksia ehdota. Mutta on totta, että tämä tilintarkastustuomion vaatimus siitä, että joka vuosi tehdään nämä raportit, se on poistettu. Nyt kuitenkin täytyy raportoida terveestä taloudellisesta hallinnosta tai tuomioistuin puuttuu siihen. Joten tuomioistuin on saanut enemmän vapautta kulkea siihen suuntaan, mistä Kirsti täällä puhui. Toisekseen, jos katsoo toimintaa, mitä on tehty jos katsotaan esimerkiksi rakennerahaston rahoittamaa siltaa Sisiliassa, jos se on mafian rakentama, niin se ei ole ollenkaan hyvää mainosta komissiolle, vaikka ainoa ehto olisi, että se rakennetaan. Eli täytyy miettiä näitä ehtoja, minkä alaisuudessa asioita täytäntöön pannaan. Esimerkiksi rakennerahastosta on rakennet, rahoitettu koulutusohjelmia, mutta tilintarkastustuomioistuimen painostuksesta me ryhdymme katsomaan yksittäisiä koulutustoimia ja ketä koulutetaan, niin tässä oli virhemarginaali todella suuri. Eli jos rahastaa, rahoittaa kokonaisia koulutusohjelmia, niin silloin täytyy ottaa se riski, että kaikkia rahoja ei käytetä oikealla tavalla. On siis mahdollista mennä eteenpäin kirstin viitoittamalla tiellä, mutta täytyy katsoa näitä riskejä, mitä siihen liittyy. Jäsenvaltioiden tarkastuslausumat minä kysyin, tai jäsenvaltiot kysyvät, miksi ja federaaliset valtiot sanoivat, että me emme voi, koska esimerkiksi Saksassa tai Espanjassa ei ole ketään, joka voi tämän tehdä. Ei heillä ole mitään mahdollista siihen. Pienissä keskitetyissä jäsenvaltioissa tai vaikkapa Ranskassa se olisi mahdollista, mutta ei näissä muissa. Ei edes kansalliset äh, tilintarkastusviranomaiset kykene siihen. Sen vuoksi komissio keskittyy käyttää ponnistelunsa niiden tarkastuslausumiin, jotka todellakin ovat vastuussa äh, hallinnasta ja sitten ne, jotka äh, allekirjoittavat ja joita korjataan silloin, jos äh, asiat menevät pieleen. Mutta siis erinomaisen mielenkiintoinen keskustelu, kiitos. Kiitos. Haluatteko te vielä käyttää puheenvuoron? Okay, we're going to have um, just a couple of words each. Um, I think... Vain muutama sananen uh tilintarkastustuomioistuimen puheenvuoro erittäin mielenkiintoinen. Sanoisin jotenkin, että jos katsotaan tilintarkastustuomioistuimen historiaa ja sen suhdetta komissioon, katsotaan Delorin aikaa ja kuinka tilintarkastustuomioistuimesta varoitettiin toiminnan tarkastuksiin ryhtyminen, koska, siis sitä, koska se oli jo poliittista ja jos verrataan tilannetta kansainvälistä. On mielenkiintoista, että äh, kanadalainen päätilintarkastaja, joka on niin äh, suur, äh, on todellinen malli, on todellakin ryhtynyt ennemminkin toiminnan tarkastukseen kuin säännönmukaisuutta koskevaan tarkastukseen, mutta parlamentti Kanadassa taas kritisoiti häntä siitä, että hän ei tee riittävästi säännönmukaista turvallisuutta koskevia tarkastuksia, joten nämä asiat ikään kuin kiertävät kehää. Something, um... Join sanoa jotakin ihan samansuuntaista. On ihmisiä, jotka arvostelevat julkishallinnon teoriaa ja käytäntöä, koska siinä ei tunnuta pääsevän tällaisen heiluriliikkeen taakse, kun korostetaan yhtä että hallinnon arvoa onkin toiseen, esimerkiksi performansseja ja sääntöjen mukaisuutta, kun niitä verrataan. Mielestäni meidän pitäisi olla tietoisia siitä mahdollisuudesta, että e- eriyttäminen ei ole oikea lähestymistapa tai eristäminen. Ehkä tässä tarve, tässä on pyritty ymmärtämään ei vain tilintarkastus, sääntöjä, mutta myös poliittisia realiteetteja, joissa niistäkin täällä on keskusteltu. Tämä tuntuu olevan sopiva alue sille, että analysoitaisiin tilannetta ja käyttäisiin hyväksi kokemusta, joita saadaan tilintarkastus ammattikunnalta, mutta tässä yhteydessä ei kannata täysin tukeutua tähänkään, koska ratkaisut, joita tarvitaan, eivät ole sellaisia, joita tämä yhteisö olisi koskaan itse aikaisemmin määritellyt. Now to conclude, Mr. Muis, before we get... Kiitoksia oikein paljon sitten lopuksi, herra Mäys, ennen kuin äh, pyydämme vastausta edustaja Kaljulaidelta. And, and, and focus... Jos Eurozone crisis. And... Voin keskittyä vielä hiukan euroalueen kriisiin ja siihen, kuinka tärkeää on, että kansalaiset voivat luottaa järjestelmään. Kansalaisten pitää myös voida aktiivisesti ymmärtää rakenteita tässä kaikessa ja ymmärtää, että on yhtäläiset reilut mahdollisuudet. Mennään yhä kauemmas velan yhdistämisessä, tulot ja menot pannaan yhteen. Ja jos me emme voi edes ratkaista tätä tässä aika suhteellisen pienessä kysymyksessä, kuten EU-talousarvio, niin miten ikinä voimme päästä eteenpäin, kun saadaan yhteistä luottamusta ja kaikkea muutakin, kun yhdistetään velat ja vastuut, pankkijärjestelmät ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on kyllä tämä on ihan pelkkää retkeilyä verrattuna niihin haasteisiin, joita liittyy laajemmin euroalueen tilanteeseen. Ja minä kehottaisin todellakin siihen, että me emme voi meidän pitäisi saada jäsenvaltiot allekirjoittamaan kansallinen tarkastuslausuma, että meidän pitäisi jotenkin houkutella ne tähän, niin olen jotenkin pettynyt, tai miten nyt sanoisin, Tämä saa minut tuntemaan itseni ihan typeräksi. Meidän kyllä täytyy pystyä varmistamaan, että me puhumme jäsenvaltioille niin kuin aikuisia. Ne ovat vielä päätoimijoita juuri, ja pitää varmistaa, että ne tekevät sen, mitä jokainen veromaksajakin tekee. Se on mielestäni ennakkoedellytys sitten sille, että ehkä voidaan avata, saadaan aikaan suurempaa luottamusta järjestelmää kohtaan. Kiitokset herra Mäys. Ja ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle loppupuheenvuoroa varten, niin annan vielä eh, puheenvuoron eh, Kaljulaitille. Kiitos. Eh, keräsin tässä hieman informaatiota ja ajatuksia multa puhujilta. Ei tarvitse palata äh, Delorin äh, aikoihin asti. Minusta sitä on vain noin vuosi sitten, kun reaktio äh, kun vuosi, kun reaktio tilintarkastusyhtiön yhteisen tarkastusmalliin oli samankaltainen. Eli, mutta tilintarkastustuomioistuin ei sekaannut poliittiseen prosessiin ja sen vuoksi tuomioistuin on vaikea, varovainen, kun se antaa Äh, näkemyksensä ohjelmoista. Mutta kohesio ja äh, maaseudun kehitys ja seuraava jakso, jos lähdetään siihen, että mitataan, äh, mitataan tuotosta, niin se täytyy, siinä täytyy ottaa huomioon myös sääntöjen noudattaminen. Joten se on ehkäpä helpompaa kuitenkin saavuttaa kuin se, mitä Gray sanoi, että pitäisi tehdä lainsäädäntö, se on perussopimusmuutos. Ja tällä hetkellä siihen ei ole tarvetta, on vain muutettava seuraavan ohjelmointikauden säädöstä. Jäsenvaltioiden tarkastuslausuma on mainittu täällä moneen kertaan ja tuomioistuin on sitä mieltä, että totta, se on hyvä ja tärkeä väline, mutta vielä tärkeämpää kuin se, kuka tämän on allekirjoittanut, on se, että minkälaiselle eh, tarkastustyölle tämä lausuma perustuu ajatellen aikaisempia vuosiraportteja ja esimerkkejä niistä, jotka täällä aikaisemmin jo eh, kerroin. Eli jäsenvaltiot voivat julkaista tietoa, joka ei ole totta tai oikeaa. Välillä ihan tietoisesti. On hyvin tärkeää, että meillä on tämä integroitu valvonta puitteisto ja on erittäin mielenkiintoista kuulla tätä akateemista näkökantaa ja, ja nyt sitteeraan siis, kun te sanoitte näistä virhemahdollisuuksista, ja se oli yksi syy siihen, että me saatiin aikaan tämä yhdennetty sisäinen valvonnan kehys sen vuoksi, että tämä johti siihen, että tässä saatiin tämä yhdennetty sisäinen valvonnan kehys. Se ei tänä päivänä ole vielä täydellinen, mutta se on kehittymässä kuitenkin sen suuntaisesti kuin mitä kaikki puhujat täällä tänä päivänä ovat sanoneet. Kiitos. Kiitos ja nyt sitten annan puheenvuoron esittelijälle Merova Českovalle. Olkaa hyvä. Ja bych předně chtěla velmi, velmi poděkovat všem. Kiitoksia. Erityisesti haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia vieraita, asiantuntijoita, sillä minun mielestäni teidän esityksenne olivat erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Minulla on kolme kommenttia lopuksi. Ensinnäkin Minun mielestäni Euroopan unioni perustuu sopimuksiin, oli kyse sopimuksista jäsenvaltioiden välillä tai toimielinten välillä. Ja siksi se, mistä me täällä puhumme, on myös, siinä on myös kyse neuvotteluista, vaikka nämä joskus saattavatkin kestää hyvin kauan. Kaksi. Meidän täytyy saada jälleen kansalaiset ihmiset luottamaan Euroopan unioniin, luottamaan siihen, että me pystymme hallinnoimaan heidän rahojaan oikein. Muuten Euroopan unioni voi vain huonosti, legitiimisti siirrellä niin suuria summia kuin mitä se nyt tekee. Ja kolmanneksi lopuksi tässä nähtävästi ero siinä, miten tällä hetkellä voimassa olevia sääntöjä tarkastellaan, siis sääntöjä, jotka liittyvät tarkastuslausumaan, sääntöjä, jotka liittyvät kahden prosentin olennaisuusrajaan ja kysymys kuuluu, pitäisikö menopuitteistoa parantaa, kuten uusi varainhoitoasetus ehdottaa. Kaikki nämä aspektit ja myös usein erilaiset, mutta mielenkiintoiset mielipiteet, jotka asiantuntijoilla oli, täytyy ottaa huomioon tässä mietinnössä yhdennetystä sisäisen valvonnan kehyksestä. Meidän täytyy arvioida kaikkia näitä ehdotuksia eh, ja on mielenkiintoista sitten katsoa, millaisen viestin parlamentti lopuksi lähettää. Kiitokset paljon esittelijä Cheskova ja eh, painotan ja jaan täysin teidän kanssanne tämän viimeisen lausunnon. On nyt parlamentin tehtävä katsoa, pelaammeko sitä palloa edelleen, joka meille tänään syötettiin. Ja kiitokset Kaljulaitille tilintarkastustuomioistuimesta. Tämä on vallankumouksellista todellakin unionille, mutta onhan maailmassa kuitenkin käytännön esimerkkejä, jotka osoittavat, että se on mahdollista minä olen aikaisemmin ollut esimerkiksi Kanadassa käymässä ja nähnyt, miten siellä on toimittu budjetissa toimintoperusteisesti perusteisesti ja tavoitteellisesti. Ei sitä toki voida siirtää yksi yhteen tänne meille, mutta me voimme kuitenkin ottaa oppia. Ja kysymyshän on myös poliittisesta tahdosta. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki ne ajatukset, joita me täällä tänään saimme ulkopuolisilta asiantuntijoilta, annamme kaikkien ajatusten vaikuttaa meidän omiin keskusteluitimme jatkossa. Ja haluan kiittää kaikkia puhujia ja osallistujia. Anteeksi, että joudun olemaan niin tiukka aikataulullisesti, mutta olen iloinen, että me kykenimme loppua kohten sitten eh, kirimään kiinni tämän eh, aikataulun. Oikein paljon kiitoksia kaikille ja päätän tämän päiväisen kokouksen ja jatkamme huomen aamulla. Pyydän koordinaattoreita jäämään tänne saman tien. Kiitän myös tulkkeja, jotka ovat meitä aktiivisesti täällä tänään tukeneet. Samoin kuin kiitän myös sihteeristöä ja muita ja komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta. Kiitos kaikille.